und Kollegen, ich glaube, wir sollten jetzt beginnen. Hyvät kollegat, meidän pitää tässä aloitella. Kuulin jo, että tässä on pieni ongelma autokuljetusten kanssa ja sen vuoksi jotkut kollegat tulevat hieman myöhemmin. Mutta voimme kuitenkin aloittaa, meitä on tarpeeksi. Ja ajat, tarkoitus että oli, että aloittaisimme Ingen mietinnöllä, mutta mutta meille jäi hieman ylitse, tai jäljelle eilen, eiliseltä päivältä Rainer Böge. puhui tästä toimielinten välisestä sopimuksesta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta kenelläkään ei ollut aikaa siihen sitten reagoida. Nyt olen sanottu kuulla, että Ainakin täällä on yksi, joka haluaisi puhua aiheesta, mutta sanon kuitenkin heti, että oli mikä oli, niin 9.30 tämä keskustelu päättyy. Huolimatta siitä, vaikka minulla olisi pitkä lista puheenvuoropyyntöjä, voimme jatkaa myöhemmin. Me tulemme puhumaan tästä joka tapauksessa useaan otteeseen. Joten meillä on nyt 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, Jutta. Kiitoksia Jutta. Yritän tässä puhua hyvin lyhyesti ja tiiviisti. Halusin hieman kommentoida sitä, mitä eilen tänään, eh, täällä käsittelimme. On todella harmillista, eilen, ettei meillä eilen ollut aikaa käsitellä tätä aihetta, koska mielestäni nyt elämme erittäin tähdellisiä hetkiä. Ensinnäkin haluaisin tietysti kiittää herra Bögeä siitä tarjouksesta, jonka hän eilen esitti kaikille poliittisille ryhmille yhteistyön tekemisestä. Mutta minulle ei tullut kuitenkaan mitenkään erityisen selväksi, mikä oli se tie, mille me lähdemme nyt sitten suullisen kysymyksen jälkeen ja mitä askelia meidän tässä täytyy ottaa. Eilen herra Lamassur kommentoi, että se tavoite, joka meidän täytyy saavuttaa, ja olen yhtä mieltä tästä, meidän täytyy siis päästä todellisiin poliittisiin neuvotteluihin neuvoston kanssa, ei suurlähettiläiden kanssa. Nämä voivat olla teknisiä, hyvin aihekohtaisia, vaan me tarvitsemme todella poliittiset neuvottelut. Tämä täytyy olla erittäin selvänä, että tämä on tavoitteemme. Me haluamme nämä poliittiset neuvottelut valiokuntana ja Euroopan parlamenttina me haluamme, että se keskustelu, jota nyt viime aikoina on käyty, siitä millä tavalla voidaan uudet prioriteetit ja uudet tarpeet rahoittaa, niin meidän täytyy nämä tavoitteet todellakin nyt myös määrällistää. Meidän täytyy konkretisoida asioita hieman, koska ei ole sama asia yrittää saada aikaiseksi neuvottelut esimerkiksi sadasta miljoonasta tässä voimme ajatella vaikka joustovälinettä, kuin todella määritellä nämä uudet tarpeet 200 miljoon, miljardin. Ei tätä nyt ihan euron tarkkuudella tarvitse laittaa, mutta ainakin meidän täytyy tietää, mistä suuruusluokista puhutaan, jotta tietäisimme, mitä tietä tässä nyt pitäisi seurata ja mikä on se strategia, joka meidän pitäisi valita. Eilen olin ymmärtävänä, ymmärtävinäni herra Böken puheenvuorosta, että hän haluaisi aivan loppuun asti tämän viedä käyttäen kaikkia käytettävissä olevia välineitä. En tiedä, ymmärsinkö hänet hyvin, mutta kenties hän jopa tarkoitti sitä, että kenties ei seuraavia rahoitusnäkymiä hyväksytä. Tai siis Tämä voisi olla sellainen väline, joka Euroopan parlamentilla voisi olla. Meillä ei ole hirvittävästi toimintavaraa, mutta me voimme sanoa kyllä tai ei. Ja tämä on se ase, jota me voimme hyödyntää. En tiedä, olisimmeko me valmiita ihan näin loppuun asti menemään neuvotteluissa, mutta joka tapauksessa tavoitteen täytyy olla selvä samoin kuin strategian riippumatta siitä, mikä tällä hetkellä komission tai neuvoston kanta voisi olla – me olemme aika selvillä vesillä. Minä uskon, että me voimme mennä eteenpäin näiden linjojen mukaisesti. En tiedä, aikoko joku muu henkilö tällä käyttää puheenvuoron jostain toisesta ryhmästä, mutta minä haluaisin hieman saada selvyyttä tähän tiehen. Hieman raivataan esteitä siitä. Minulle ei tullut oikein selväksi eilisessä puheenvuorossa vielä, että minne ollaan menossa. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Raimer, haluatko sinä vastata tähän? in der äh, Grundsatzorientierung... Äh, niin, uskon, että näin periaatteessa me olemme hyvin lähellä tästä asiasta, mistä nyt keskustellaan ja neuvotellaan. Äh, tämä on kysymys trilogista, jossa aikaisemmin on aina toimittu niin, että puheenjohtaja valtio eh, ehdottaa jotakin neuvostolle ja mahdollisesti siellä on myöskin pysyvät edustajat mukana. Minkälainen muoto tässä sitten otetaan käyttöön ja minkälaisia eh, työryhmiä kyseessä on, jotka neuvottelevat. Minun mielestäni on aivan oikein, että meidän puheenjohtajamme teki selväksi, että me to- toivomme toisenlaista neuvottelurakennetta eh, neuvoston puolelta, koska meidän täytyy vakaviin poliittisiin keskusteluihin tässä mennä. Eilen kun puhuttiin tästä suullisesta kysymyksestä, tämä oli esillä, mutta Jos ei se auta, niin Lissabonin sopimuksessa on eh, artikla 324, ja meillä on mahdollisuus toimia sillä tavalla, että parlamentin puheenjohtajakokous järjestää kokouksen tällä tasolla. Sitten sinne otetaan tarvittaessa asiantuntija-apua ja käsitellään sitten budjettipolitiikkaa kokonaisuudessaan. Me voimme tietenkin nostaa keskustelun tälle eh, tasolle. Kaikkia yksityiskohtia ei voida ratkaista, mutta kaikkein korkein poliittisen tason neuvottelu antaa tähän lisäarvoa. Sitten täysistunnon päätökset eh, ja meidän muut, eh, muut päätöksemme tässä tulevat tukemaan päätöstä. Sitten kvantifiointikysymys, se on tämä spagaatti juuri. Komissio sanoi, että mitään uudistusta se ei voi ehdottaa. Me ymmärrämme sen, että jos täällä nyt sitten on jonkinlainen luettelo kysymyksistä, negatiivinen tai positiivinen suhtautuminen, mitä Galileossa tapahtui ja mitä ulkosuhde kysymyksien kuulee, Nämä eivät kuitenkaan ratkaise 2012 13 rahoitusasioita. Me tarvitsemme lisäbudjetin. Pitäisi tehdä arvioita. Ja sitten meidän pitäisi löytää poliittinen ratkaisu ehkä kolmen vuoden kuluttua. neuvostolla on vaihtoehtoina järkevä ratkaisu tai sitten me jatkamme tätä tuskallista kamppailua vielä kolme vuotta eteenpäin. Kvantifiointikysymys on tässä edessämme tiet ja prioriteettien asettaminen. Pitää miettiä, mitkä nyt on raho- mitä voidaan nyt rahoittaa. Ja on myös niin, että meidän pitää käsitellä näitä välineitä, joita meillä nyt on käytössämme, jotta me voisimme ratkaisuja tehdä. Kaikkein oleellisinta keskustelussa on, että me emme aio perääntyä ja käyttää tätä nykytilannetta, vaan meidän täytyy tehdä jotain muutoksia, marginaaleja, mitä tahansa se onkin – ja tälle tasolle asti meidän pitää nykyisellä menettelyllä toimia niin hyvin kuin voimme. Ja eikä sillä tavalla, että yksi ainoa maa voisi edist- estää tällaisen budjettimenettelyjen uudistuksen. On kuvattava niitä menettelyjä, asioita, jotka me, joihin me joudumme löytää ratkaisun. Me keskustelemme täysistunnossa heinäkuussa ja sitten se, syyskuussa jatkamme. Jos komissiolta ei tule mitään uutta ja jos ei, jos ei neuvostoltakaan tule uusia ehdotuksia, niin silloin itse olen sitä mieltä, että menemme täysistuntoon ja torjumme olemassa olevat ehdotukset. Eli meidän kanssa ei leikitä. Tämä onnistuu, jos ryhmät ovat tällä linjalla ja pysyvät yhtenäisinä. Ja, vielen Dank. Äh. Kiitos. Tähän päättyy tämä keskustelu. Eli meidän täytyy olla tässä yhdessä, ryhmien täytyy pysyä yhtenäisinä, niin että koko Euroopan parlamentti on päättäväinen ja yhtenäinen. Koska se, mitä hän juuri tuossa kuvasi, puhui järkevistä neuvotteluista ja vetoaa neuvoston järkeen. Hän on ollut tässä kauan mukana, että hän tietää, että äh, tämä voi olla mm, hankalaa. Meidän täytyy kohtuullisen nopeasti viedä eteenpäin meidän instrumentteja niin, että me saamme neuvoston liikahtamaan niin, että äh, komissio äh, ei peru mutta neuvoston järkeen, niin siihen minä en luota. <laughs> Olen pahoillani. Kuten Alan Suur eilen sanoi, jos me neuvottelisimme vain hallitusten päämiesten kanssa, silloin tämä ehkä onnistuisi. Mutta kun neuvoston hallinto on mukana ja yksittäiset jäsenvaltiot, niin siinä uskon, että me turhaan odotamme tätä järkeä. Seuraava esityslistan kohta Siinä olemme päässeet eh, yhteen välineeseen, jolla me pyrimme saamaan neuvoston liikahtamaan, nimittäin eh, varainhoitoasetus. Ingeborg. Ich muss immer die Version sortieren, über die ich spreche. Ich spreche jetzt ja über, na, über den Tagesordnungspunkt 8. Tässä on nyt kohdas, olemme kohdassa kahdeksan. Tässä on kysymyksessä iso uudistus Komissio on äh, tehnyt hyvin kunnianhimoisen luonnoksen ja melkein puolet artikloista on muutettu, eli tämä on aivan uudenmallinen teksti. Hyvin kunnianhimoinen hanke ja ensimmäistä kertaa yhdessä tässä myöskin käsiteltään toimenpito, toimeenpanomääräyksiä koska täällä on tarkoitus saada, saada nyt yksimielisyys syntymään ja siitä olen hyvin iloinen ja minä haluaisin komissio tästä onnitella. Vuoden loppuun mennessä toivon mukaan mietintömme on valmiina. Kaikkia, kaikkia pyydän teitä osallistumaan tähän työhön. Meillä on ollut jo yksi mietintö ja koska tämä on niin monimutkainen asia, mutta koskaan emme ole olleet näin toiveitamme lähellä. Se, että tässä on uusi teksti kyseessä, tuo meille erään juridisen ongelman, joka vaikuttaa, joka liittyy siihen, kun Lissabonin perusteella komissio teki ensimmäisen ehdotuksen. 2001 meillä on toimielinten välinen sopimus, jossa parlamentti on sitoutunut muuttamaan vain niitä artikloita, joita komissiokin on muuttanut. Yksinkertaistaminen on tarpeen myöskin niiden artikloiden kohdalla, joita komissio ei ole muuttanut. Mutta jos me emme saa koskea näihin kaikkiin artikloihin, jotka tarvitsevat muutosta, niin tämähän olisi täysin kohtalokas tilanne. Jos meidät todellakin sidotaan vain niihin artikloihin, joita komissio on käsitellyt, emmekä saisi muihin koskea, niin ensimmäinen Lissabonin jälkeinen luonnos – olisi mitä olisi, mutta sen jälkeen olisi tartuttava niihin artikloihin, joihin, joihin on pakko puuttua, jos tällainen suuri muutos halutaan viedä läpi. Kollega Revelini, joka on budjetin valvontavaliokunnassa, me istumme työryhmässä ja me haluaisimme kutsua kaikki varjoesittelijät mukaan tähän työhön. Tässä recastissa Meillä on kansalliset selvitykset, jotka meidän täytyy käydä läpi. Sitten komissiolta on uusia asiakirjoja, joita me yritämme myöskin analysoida sillä tavalla, että me saisimme ne luonnokseemme mukaan. Kunnianhimoinen tavoite, mutta tässä on nyt sellainen hanke, josta tosiaankin voi jotakin tulla. Meillä on ollut kuulemistilaisuus, haluaisin kiittää siitä sihteeristöä Hyvää työtä on tehty. Sosialistit ja liberaalit ovat myös osallistuneet. Ja myöskin kansalaisyhteiskunnan kannalta on tärkeää, että meillä on hyvä eh, luonnos. Me olemme myöskin tehneet eh, tutkimusta, jotta tiedämme, mitä kaikkia asioita tähän voitaisiin ottaa mukaan. Hyvin monimutkainen hanke kuitenkin on kyseessä ja meidän on mietittävä sitä, kuinka me erilaisia käytettävissä olevia välineitä, kuinka me niistä äänestämme. Minä olen kuitenkin optimistinen ja minun mielestäni tämä luonnos on hyvä ja aika on kypsä sille, että nyt voimme tehdä näitä yksinkertaistamisia, joita tosiaan haluamme. Sitten komissiolle kysymys että voimmeko me nyt sitten odottaa, että tämä uudistus yksinkertaistaisi e, tai että me voisimme olla mukana näissä ohjelmointivaiheissa vuoteen 2015 asti. Sitten kun erikoisrahastojen säännöt ovat, ja jos ne eivät ole tässä mukana, niin silloin meillä on monenlaisia erilaisia säännöstökerrostumia – Mitä komissio tekee sisäisesti sen eteen, että tässä varanhoitoasetuksessa on kaikki tarvittava mukana? Moment ich niemanden, der... Kiitos. En näe ketään, joka haluaisi puheenvuoroa. Siksi pääjohtaja saakin välittömästi puheenvuoroa. Te olette kuulleet edustaja Greslen kysymykset. Me tarvitsemme komissiolta määritelmän siitä, mikä tämä recast on. Ja toisekseen me haluamme tietää, millä tavalla sääntöjen yksinkertaistaminen sujuu niin, että tässä ei tule mikään sääntöjen kaksinkertaistuminen. Oui, merci présidente. Euh, je vais tenter de, de répondre. Kiitos puheenjohtaja. Minä ajattelin tässä yrittää vastata näihin kysymyksiin, joita Rova Gressle esitti. Minulla on edessäni asiakirja ranskankielisenä versiona. Ja tässä on siis eh, asetusehdotus parlamentilta ja neuvostolta otsakkeena. On totta, että tämä ehdotus koskee erinäisiä artikloja jotka ovat eh, nykyisessä asetuksessa. Ja niiden tarkoituksena on yksinkertaistaa eh, ja yksinkertaistaa ja selkiyttää näitä vastuita ja myöskin edistää parasta mahdollista rahoituskuviota näiden varojen suhteen. Mitään ongelmia täällä välttämättä ei ole. Mielestäni, jos parlamentti on sitä mieltä, että pitää mennä muuttamaan myöskin muita kohtia kuin se, mitä komissio on ajatellut. Loppujen lopuksihan ehdotus tulee uudistettavaksi, jotta se vastaa tehdyn työn tuloksia. voiko komissio käydä muuttamaan ehdotustaan ja kuitenkin koko ajan menettelytavan sääntöjä noudattajia, noudattaen. Sehän on melko moni, monimutkainen menettely. Ja sitten unelma yksinkertaistamisesta, joka Rouva Kreslellä on, se on meille yhteinen unelma. kollegani tässä vasemmalla ja minä, me olemme asettaneet yksinkertaistamisen tavoitteeksemme, jotta tästä asetuksesta tulisi käyttäjäystävällinen, eli käyttäjät, asiakkaat, kuten heitä kutsun, heidän pitäisi olla täällä kaiken työn keskiössä. Mielestäni olemme edistyneet, kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen. Mutta tässä on mahdollisuus nyt todelliseen edistymiseen. No mikä suhde on sitten sen välillä, mitä me teemme tämän asetuksen tiimoilta ja näiden sektorikohtaisten asetusten välillä. Meitäkin tämä kysymys huolestuttaa. Komissari Lewandowski ja hänen yksikkönsä, joka tekee ovat huolissaan siitä, että johdonmukaisuus säilyisi rahoitus, että tämä yleinen rahoitusasetus ja sektorikohtaiset asetukset olisivat johdonmukaisia keskenään. Tässä ei ole mitään välttämättä sisäistä suurta salaisuutta, mutta se on tavoite, johon, joka on selvästi komissaari Lewandowskin määrittelemä siinä vaiheessa, kun nämä ehdotukset hyväksyttiin komissaarien kollegiossa. Jos käytän sanaa, että voin tässä nyt vakuuttaa Rova Greslelle, että me olemme hyvin tarkkaan seuraamassa tätä, tämän asian toteutumista ja komissio kokonaisuudessaan on hyvin lähtenyt työssään tähän mukaan, jotta johdonmukaisuus yleis, yleisen varainhoitoasetuksen ja sektoriaalisten asetusten välillä säilyisi. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin, joita Rova Gressli esittää. So, dann habe ich jetzt... Selvä. Minulla on kaksi, kol, kaksi puheenvuoropyyntöä, Jens Kaja ja sitten Jöran Färm. Danke, Frau Präsidentin. Kiitos äh, puheenjohtaja. Meidän on ratkaistava ongelma, joka liittyy oikeastaan kolmeen asiaan. Kolmen vuoden tarkistus, Lissabonin paketti ja ne muutokset, jotka ovat välttämättömiä liittyen ulkosuudenhallintoon. Kysymykseni komissiolle olisikin, että onko, pitäisikö tämä esittää kolmena erillisenä ehdotuksena, joka johtaa meidät sellaisen ongelman, että joudumme useita kertoja muuttamaan periaatteessa samoja kohtia. Tämä on vain tällainen asiallinen lisäkysymys. Oletteko te tutkineet, miten yhteenpitäviä nämä paketit ovat? Ja miten te suhtaudutte siihen, että mitä tulee siihen, että haluamme nopeasti käynnistää ulkosuhden hallinnon, haluaisimme käynnistää nämä muutokset nopeasti. Ja tuhoammeko me silloin periaatteessa äh, varainhoitoasetuksen muiden muuttamisen? Ja Joera Färme. Was also on the, exactly the same issue. Niin, minäkin aivan tästä samasta asiasta pohdiskelin. Ymmärsin, että koordinaattorin kokouksessa eilen tästä keskusteltiin ja meidän täytyy todella hyvin tämä nyt miettiä yhtäältä. Tietysti voi tulla etua siitä, että nämä kolme pakettia pidetään yhdessä, mutta toisaalta mielestäni meidän täytyy myös keskustella siitä, mitä tarpeita on hallinnon suhteen ja olisi hyvinkin hyödyksi, jos me voisimme ottaa tämän osan varanhoitoasettelun vaikutuksesta ulkoisten toimien pakettiin, koska muuten meillä tulee olemaan ongelmia. Sama pätee myös Lissabonin liittyvään osaan. Tämä voisi aivan yhtä hyvin olla osa Lissabon-pakettia, jota meidän täytyy todella miettiä, miten tämä hoidetaan. En ole varma, voimmeko me viivästyttää muita tärkeitä politiikan osia ihan vain saadaksamme varainhoitoasetuksen pidettyä kasassa yhtenä pakettina, mutta todella kuulisin mielelläni komission reaktiota tähän. Helga, bitte. Helga, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin äh, vielä puhua tästä varanhoitoasetuksen yleiskeskustelusta. Puhuin siitä jo edellisenkin kerran. Miltä näyttää mahdollisuus yksinkertaistaa tiettyjä säätöjä? Ei siis millään muotoa tässä niin pyritä siihen, että rahoja olisi helpompi käyttää tai äh, että kehotettaisiin ketään petoksiin tai skandaaleihin. Ei, vaan äh, ottaen huomioon, mikä tilanne meillä oli Santerin komission jälkeen, että saataisiin aikaan tiettyjä helpotuksia pienille projekteille, koska nimenomaan kulttuurisektorilla meillä on se kokemus, että hyvin monilla ihmisillä on hienoja ideoita, eh, mutta he eivät todellakaan halua anoa mitään sen vuoksi, että heillä hermot menevät kaiken tämän hallinnon kanssa. Ja sen vuoksi pyytäisin komissiota ja myös edustaja Gressleä ottamaan tämän käsittelyksi, kun puhutaan yksinkertaistamisesta koska varainhoitoasetuksen yksinkertaistaminen on tärkeää, kun puhumme myös siitä, miten kansalaiset hyväksyisivät EU. So, jetzt habe ich keine Selvä, ei muita puheenvuoropyyntöjä, ehkäpä me nyt sitten voisimme pyytää komissiolta vastausta kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka esitettiin. Mutta haluaisin vielä toistaa edustaja Gresslen kysymyksen, koska kun komissio vastasi, niin minä en ainakaan saanut mitään selvää vastausta. Ei kysymys ollut siitä, että komissio velvoittaisi itsensä toteuttamaan ne muutokset, joita me haluamme, ja hyväksymään nämä muutokset. Ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että nämä pitäisi oikeudellisesti arvioida. Ja toivoisin, että pääjohtaja kuuntelisi minua eikä työntekijöitään. Mitä tulee tähän oikeudelliseen arvioon? Olemmeko me parlamenttina siinä tilanteessa, että artiklat, joita komissio ää, ei ota mukaan? Voimmeko me itse lähteä niitä itsenäisesti muuttamaan? Vai tuleeko komission oikeudellinen yksikkö silloin sanomaan, että näin ei voi tehdä ja tämä on kielletty? Tämä oli hyvin selkeä kysymys ihan tässä aluksi. Tähän haluaisin myös selkeän vastauksen, samoin kuin myös kysymyksiin liittyen näistä mm, varanhoitoasetuksen kolmen osan muuttamisesta. Niin, puheenjohtaja, ensimmäiseen kohtaan en voi sitoutua tässä vaiheessa millään tavalla. Kaikkihan riippuu siitä, miten itse menettely, yhteispäätösmenettely kulkee, eli miten asiat etenevät ja jossakin vaiheessa komission täytyy ehkä uudelleen puuttua asiaan. Jos asiat etenevät nopeasti, Ja jos komission puoleen ei uudella, jos ei asia pala komissiolle, niin silloin komissio ei voi tehdä yhtään mitään. Mutta parlamentin ehdotuksia voidaan ehkä tarkastella kolme erilaista ehdotusta. Uskoisin, että edustaja Ferm tässä hyvin teki synteesin tilanteesta. Meillä on erilaisia määräaikoja ja erilaisia kiireellisyysasteita. Sen olemme todenneet monen kertaan. Tärkeintä on, että meillä on käytössämme nämä varainhoito- asetuksen muutokset, jotta tämä hallinto saadaan toimimaan. Jos ei raha tule, niin silloin koko palvelua ei ole. Jos ei ole budjettisäännöksiä olemassa sillä tavalla, että saadaan tämä yksikkö toimimaan, niin silloin sitä ei ole. Se on näin aivan yksinkertainen asia. Me olemme edelleen ajamassa sitä, että varainhoitoasetuksen välttämättömät muutokset ulkosuhdehallintoa varten ovat sellaisia, että ne hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Tällä tavalla me voimme lähteä budjettiehdotusta eh, katsomaan, tarkastelemaan, minkälaista budjettia sille on ehdotettu – ja kokonaisuus voisi sitten olla toimiva jo syksystä alkaen. Ehkä ensimmäinen kymmenettä, ensimmäinen yhdettä toista, en osaa sitä sanoa, mutta sitä, se, minkä voin sanoa, on, että kaikki nämä määräykset täytyy olla valmiina, jotta, jotta ulkosuhdehallinto voi työnsä aloittaa. No sitten Lissabonin mukaan tehtävät te- eh, tekniset mukautukset, niin nämä ovat mutatis mutandis samantyyppisiä ongelmakohtia. Kaikkien toimijoiden täytyy voida hyötyä siitä edistyksestä, joka on tapahtunut Lissabonin sopimuksen myötä, jollei varanhoitoasetusta muuteta sen mukaan, mitä Lissabonissa on sanottu, niin myöskään nämä määräykset eivät astu voimaan. Parlamentin erityisintresseissä on toimia siten, että nämä Lissabonin mukaiset määräykset astuvat voimaan mitä pikimmin. Muussa tapauksessa joudumme käyttämään vanhaa toimielinten välistä sopimusta ja soveltamaan sitä, mikä sitten puolestaan aiheuttaa päivittäisessä hallinnossa budjetin osalta ongelmia. Tiedämme, että keskustelu komission ehdotuksesta näiden uudistusten, muutosten osalta, jotka olemme tässä suuressa uudistusehdotuksessamme olleet esille, niin kaikki tämä vaatii aikaa. Mahdollisesti voimme ajatella, että tähän menisi kaksi vuotta, emmekä me voi kuitenkaan kahta vuotta käydä odottelemaan. jotta saisimme ulkosuhdehallinnon säännöstön toimivaksi ja voimaan asetetuksi. Eli näin kauan emme voi käydä odottamaan. Tekniset mukautukset on saatava varainhoitoasetukseen vietyä nopeasti. Siksi komissio on valinnut tällaisen lähestymistavan, kun se on valinnut. Se ei ehkä ole noin älyllisesti katsoen kaikkein, mahdolli- kaikkein innostavin vaihtoehto, mutta käytännön läheinen ja tehokas ja sen avulla toimielimet voivat tehdä nopeasti työtä ja toimia tehokkaasti, mahdollisimman tehokkaasti. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Ähm, äh, Kiitos. Minulle tässä muistettiinkin ja voin samalla muistuttaa kollegoita tästä, että meidän lausunnossamme tulemme sanomaan, että teemme kaikkemme, että mahdollisimman monet asiat, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen, toteutetaan. Siihen kuuluu myös ulkosuhde, hallinto ja muut asiat, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen, että ne mahdollisimman nopeasti toimeenpannaan. Ingeborg, vielä puheenvuoroja, sitten päätämme tämän asian. Salvador. Öö, öö. Und dann schließen wir diesen Punkt ab. Sitten päätämme. Ja, vielen Dank. Das war... Kiitos. Ei tässä nyt oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa Lissabonin ensimmäinen tavallaan tarkistuskierros panttivangiksi, koska tässä nyt on kysymys siitä, että haluamme nämä yksinkertaistamiset lävitse, mikäli komissio ei ole sitoutunut tähän ja jos me olemme riippumattomia tässä tarkistuksessa, niin eh, en, en minä todellakaan ole sitä vastaan, että olisimme nopeita. Päinvastoin, mitä nopeammin saamme ne pois pöydältä, sitä parempi, mutta meidän täytyy huolehtia parlamentin eduista myös. Joten se, millä, minkälaisen menettelytavan komissio on valinnut, pakottaa meidät ö, eh, nyt ö, toimimaan sillä tavalla, että toteutamme ne asiat, jotka ovat meille tärkeitä. Ensimmäinen tarkistus tulee koskemaan varmastikin ulkosuudenhallintoa, mutta tämän työstö riippuu siitä, että meillä on samanlainen kuva tästä. En minä voi tehdä mitään muutoksia ennen kuin tiedän, millä tavalla lähdetään toimimaan. Joten olettaisin, että me saamme edellytykset toimia tässä koska artikla 1 joka on hyvin tärkeä ulkosuhdehallinnolle, niin silloin se muutettaisiin kolme kertaa näissä paketeissa. Joten minusta tämä artikla 1 muutetaan kerran tässä nykyisessä muutoksessa, ja siihen kirjataan silloin sillä yhdellä kerralla kaikki, mikä siihen kuuluu. Nimittäin se, että Lissabonin sopimuksen mukaiset toimielimet otetaan siihen mukaan niin, että kolmivuotisessa tarkistuksessa ei jouduta uusimaan tätä ykkösartiklaa aina uudelleen. Niin, että tämä artikla sitten kattaa kaiken, kaikki toimielimet, joita Lissabonin sopimus koskee, samoin ulkosuudenhallintoa. Tämä kaikki pitää ottaa mukaan tähän ensimmäisen artiklaan niin, että sitä ei tarvitse aina uudelleen kirjoittaa näissä kahdessa muussa tarkistuksessa. Ja minusta olisi tärkeää, että tämä recast selkeytettäisiin vielä kerran ja otettaisiin, selvitettäisiin meidän mahdollisuutemme. Mitä Lissaboniin tulee, se on ihan selvää se, mitä me olemme sopineet kolmikantaneuvotteluissa. Ei kukaan tätä edes kyseenalaista, mutta oikeudellisesta näkökulmasta, millä tavalla tämä toteutetaan yksinkertaisemmin? Millä sen vuoksi tämä Lissabonin sopimus on niin tärkeä. Joten minun täytyy nyt tavallaan ottaa koko tämä recast panttivangiksi. Ja niin kauan kun komissio ei halua antaa meille mahdollisuuksia, niin tämä on parlamentin keino toimia niin, että voimme saada lävitse ne asiat, jotka me haluamme. Ja sitten edustaja Tryppelille erillisessä tarkistuksessa me saimme lävitse jo tällaisen notifiointijärjestelmän edunsaajille. Se on jo pieni yksinkertaistus, mutta se ei riitä. Ei ole ollenkaan, siis aivan totta, että pienillä projekteilla on ongelmia. Tämän näkee eh, siinä, että aina kun me olemme pyytäneet jotain eh, yksinkertaistamista, niin eh, vapaaehtoiselta pohjalta komissio ei yksinkertaistamista tee. Joten tällaista virhettä me emme toista kertaa tee. Me olemme tehneet jo paljon asioita, mutta esimerkiksi kun katson vaikkapa tutkimussektoria, niin suurin ongelma ja suurimmat valitukset meillä on tällä eh, hetkellä eh, ennakkorahoitusten korkojen kohdalla. Varainhoitoasetuksen mukaan eh, esimerkiksi tutkimuksen puiteohjelmassa ei ole huomioitu tätä varainhoitoasetuksen yksinkertaistamista, joka liittyy näihin ennaltarahoituksen äh, äh, korkotuloihin. Joten äh, komission täytyisi minusta itse toteuttaa asioita myös. Suurin osa näistä ongelmista, jotka liittyvät varainhoitoasetukseen ja sääntöihin, liittyy komissioon. Ja jos komissio ei kykene selvittämään asioita, niin eh, silloin meilläkin on ongelmia. Joten minusta olisi hyvä, että pääjohtaja voisi luvata meille selkeitä parannuksia. Tämä eh, tarkistus siis on ihan eh, hyvä ja kunnianhimoinen, mutta me pyrimme tekemään sitä vielä paremman. Kiitos. Näin tämä asia on viety päätökseen. Siirrymme kohtaan 19. jossa on kilpailukyvyn ja innovaation toimenpanoviraston informaatiota. He haluaisivat meiltä vihreää valoa sille, että he voisivat allekirjoittaa sopimu, allekirjoittaa sopimuksen liittyen rakennuksiin. Ähm, Kiitoksia. Tässä on pieni tiedote. EACI-hankkeesta olen puhunut ja minä olen yrittänyt näitä dokumentteja saada ajoissa kaikille osapuolille, mutta joissakin asioissa täytyy todellakin kysyä, että mitkä, mitkä kustannukset ovat, koska meidän täytyy usein pyytää näitä rahoitustietoja, jos niitä ei muuten saa. Sitten 2003 tämä virasto perustettiin. 2006 on tilaterässä eh, rakennuksessa tarjottu tilat Sitten 2008 tuli sitten toinen rakennus, jossa on vielä lisää tiloja. Ja molemmat eh, rakennukset 415 eh, 000 vuori, vuodessa oli vuokraa eh, tästä jälkimmäisestä. Tilat eivät olleet kaikkein parhaat mahdolliset. Tämä oli tällainen eh, väliaikaisratkaisu. Ja koska näiden, nämä oli tarkoitus eh, pula, purkaa sitten jälkeenpäin. Tämä tarjouspyyntö, tai itse asiassa niitä oli kolme, joita lähetettiin liikkeelle, mutta kaksi olemme saaneet kaksi tarjousta, kaksi niistä vastaa tarkoitusta ja, ja olemme sitten valinneet yhden rakennuksen. Place Roger 16 on osoite. Yli 6000 neliötä on tarjottu, 41 parkkipaikka oli 15 yksi miljoona on kustannuksia sitten kuuden kuukauden vuokrataku. Nyt meidän pitäisi tätä sisustuspuolta miettiä, mitä tarvitaan väliseiniä ja ovia. Tämä on tällaista perustyötä. Fitting out ei ole pelkästään kysymyksessä, vaan tässä on vähän suurempi remontti ja muutostyö edessämme, joten tämä luultavasti tulee kalliimmaksi Tämä kiinteistö sijaitsee vähän Eurooppa-korttelien ulkopuolella, mutta hyvä sijainti noin kolme kilometriä Berlemontista. E, turvallisuus on hyvä. turvallisuus, henkilöstö ja myöskin kahvilan puolella IT toimii ja kaikki ovat siis samassa tilassa joten hyvin positiivista. Meillä on 15 vuoden sopimus ja se on tietenkin edullista. Meidän täytyy olettaa, että virasto on olemassa niin kauan, vaikka sitäkin tietenkin tarkastellaan. Täytyy katsoa sitä, tarvitaanko virastoa tarvitaanko virastoa ja mitä sitten kustannuksiin tulee, niin tämä on aivan ok. Asbesti tietenkin kiinnostaa meitä. Asbestista tehtiin pisto, kone, koe ja sitten materiaalia jouduttiin vaihtamaan. Ja nyt se on täysin aspetti vapaa. 2010 ja 2011 budjetti on sellainen, että siellä on henkilöstö otettu mukaan ja myöskin henkilöstön lisääntyminen. Minä olen kysynyt sitten sitä, että miksi vuokrataan, miksi vuokrataan tiloja, joissa henkilöstön kasvua ei oteta huomioon. Jatkossa pitäisi toimia sillä tavalla, että että kaikki otetaan paremmin huomioon jatkoa varten ja tämän rakennuksen kohdalla näin on toiminut. Yksi ongelma meillä kuitenkin on. Kustannukset mitä me maksamme. Me maksamme tietenkin eh, vuokran, mutta myöskin kunnossapidon. Yksi miljoona 495 000 on koko summa vuodessa ja siihen kuuluu kaikki. Ja sitten kun tässä on tämä fitting out, niin se on asia, josta pitää vielä keskustella tulevina kuukausina. Se ei nimittäin ollut tässä alun perin mukana. Meidän täytyy tästä asiasta vielä keskustella, koska kahdesta ja puolesta miljoonasta on kysymys näin menopuolella. Minä suosittelen siis tätä hanketta. Kiitos. Monika, ich ähm, denke auch, dass wir gerade an... Ähm Kiitos Monika. Meidän täytyy tätä hieman työstää. Meillä on parlamentin, olemme vaatineet parlamentin hallinnolta jatkuvasti sitä, että sen pitäisi tehdä tällainen rakennusten hallintosuunnitelma ja tämä olisi hyvä komissiollekin, mikäli komissio ottaisi tässä tietynlaisia suuntaviivoja käyttöön niin, että voitaisiin toimia yhdellä tavalla. Karl Haglund, ole hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Kiitokset esittelijälle. Jälleen kerran hän on tehnyt oikein hyvää työtä ja yrittänyt saada selville todelliset kustannukset tästä rakennushankkeesta. Vaikuttaisi siltä, että ajatus on ihan hyvä, se on taloudellisesti hyvä diili ja ilmeisesti se antaa myös virastolle asianmukaiset toimitilat. Ainut seikka, jonka tässä nyt voisi ottaa esille, on se, että kun remonttikustannukset itse virastolle asetetaan tässä, niin se on 15 vuodeksi ja mandaatti on vuodelle 2015. Tässä on tietty ö, ristiriita. Oletetaan, että virasto jatkaa toimintaansa, mutta toisaalta siitä ei ole mitään takuita. En tiedä, mitä perinteitä tässä nyt on ollut näin, tämän tyyppisten asioiden osalta. En tiedä, onko ennakkotapauksia, mutta spontaanisti ajatellen en ajattelisi tällaista järjestelmää, jossa remontti kuuluu ja lasketaan vielä viraston muodollisen olemassaolon jälkeiselle ajallekin, vaikka ilmeisesti virasto vielä jatkaisikin toimintaansa, mutta meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla tämä voitaisiin hoida. Muuten hoitaa Muuten tämä näyttäisi menevän ihan oikein suuntaan. Niin, tämä täytyy ottaa mukaan näihin suuntaviivoihin nimenomaan liittyen, eh, liittyen näihin virastoihin, joilla on rajallinen eh, olemassaoloaika. Vielä, haluatko Monika vielä? Niin, eh, Sopimuksesta pääsee eri eroon viiden vuoden jälkeen, joten siis tämä voidaan laskea viideksi vuodeksi eikä viideksitoista. Silloin, jos jos, jos tehdään sopimus vain viideksi vuodeksi, niin silloin me emme välttämättä saa niitä rakennuksia, joita me haluamme. Halusin myös kiinnittää valiokunnan katseen siihen, mitä rakennuksia komissio on antanut luvan rakentaa tai hankkia ja ei, komissio ei ole hyväksynyt niitä, jotka Äh, ovat olleet hyvin äh, kalliita, mutta sitä ei ole kuitenkaan meille esitelty sen vuoksi, että budjettikohtaa ei ole ylitetty. Eli tässäkin on hyvin paljon epäselviä asioita ja tähän meidän täytyy myös saada selvät suuntaviivat ja säännöt. Kiitos. Niin. Äh, tässä on varmasti kysymys siitä, että tämä on toimeenpanovirasto eikä mikään pysyvä komission virasto. Ja me kirjasimme silloin toimenpanovirastojen sääntöihin, että heidän täytyy meille raportoida näistä rakennuksista ja kaikkea, kaikesta, mikä siihen liittyy, ja että meille täytyy esittää nämä kysymykset. Joten kuten sanottu, minä kannatan aina suuntaviivoja. Ei meillä voi olla yhtä ja samaa sääntöä kaikille, mutta tietyt suuntaviivat, eh, joiden sisällä toimitaan. Ja kun sinä sanot, että haluat työskennellä siihen suuntaan, niin varmasti sinulla on meidän tukemme. Mutta nyt meidän täytyy ensin miettiä tai päättää siitä, että noudatammeko esittelijän ehdotusta, emmekä tee tästä mietintöä, vaan että se, mitä eh, virasto haluaa Vastustaako joku tätä? Ei, eli me emme tee mietintöä. Nyt olemme päättäneet tämän asian. Ja sitten tulemme äänestykseen ja siirtoihin. Tässä kohdassa haluaisin jo sanoa kollegoille, että Roberto Gattieri on täällä vartijavalle 11 kertomassa siitä, mitä eilen saatiin tulokseksi ja mistä sovittiin. Joten nyt meillä on aikaa äänestää. Sen jälkeen käsittelemme ulkosuhdehallintoa. So, dann haben wir Transfer. Ja, genau. Transfer numero 16, bitte. Siirto numero 16. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kopu Newsissa on mainittu kokonaisuudessaan viisi siirtoa. Oma kantani on, että nyt on aika päättää kohdista 16 ja 17. Ja ehdotan, että jätetään nämä kolme muuta seuraavaan kokoukseen. Nämä ehdotukset tulivat meille ihan vasta viime päivinä, eikä meillä ole ollut aikaa yksityiskohtaisesti tarkastella niitä ja tehdä päätöksiä. Enkä voinut olla tässä myöskään yhteydessä muihin ryhmiin. Siirron 16 osalta ja samalla sanon, puhun myös 17 ihan nopeuttaakseni tätä, niin ehdotan, että molemmat hyväksytään – Siis nämä kaksi ehdotusta hyväksytään. Kenties jotkut kollegat haluavat tuoda tässä joitakin kysymyksiä esille, mutta yleisesti ottaen toivon, että vastaukset voivat olla hyväksyttävissä, hyväksyttävissä olevia ja voimme äänestää näiden puolesta. Ah, Inge, entschuldigung. Ah, Inge, ole hyvä. Ähm, es war ja Kiitoksia. Vähän ra- rasi- kannatettava asia. Tässähän on hyvin laaja asiakirja edessämme ja hyvin vaikeaa sitten saada selkoa, eh, selkoa siitä. Se ei ollut niin selkeä, mutta kuitenkin me olemme saaneet Excel-tietoa 205 eh, lähtien eh, on käyttänyt 608 miljoonaa tutkimuksiin vuodesta 2005 lähtien. Pääosasto on 158 miljoonaa tässä etunenässä. No mutta minulla on muutama kysymys. Kun katson asiakirjaa, niin tästä käy ilmi, että tällainen painolaite, painokone on hankittu, mitä varten sellainen on ostettu. On, on myöskin tässä käy ilmi, että täällä on hankittu Ikea-tuolia. Miten tämä liittyy näihin neuvotteluihin? Täällä on muitakin tällaisia sisustustarvikkeita hankittu isoilla summilla. Täällä on sitten muutamia yrityksiä, jotka oikeasti saavat rahaa. Sarko Belgium, Belgiasta sain 22 miljoonaa miljoonaa. Mitä sitten pääosaston tekee tällaisella tietojen käsittelybudjetilla, jos kaikki tehdään kuitenkin ulkopuolisena työnä? Mitä pääosaston tietojen käsittely Niin, mitä varten näin paljon rahaa on, vaikka työt tehdään muualla? Jos näihin kysymyksiin ei nyt saada vastausta, niin tämä menee tietenkin budjetin valvontavaliokuntaan ja sitten tulee kirjallisia kysymyksiä ja sitten komissaari paikalle, että jos nyt saisi näihin vastaukset, säästyisi aikaa. Thank you, Mrs. Chair. Uh, just briefly concerning transfer number. Niin, tämä siirto 24 ja Itämeri. Minä kyllä ymmärrän eh, Laslon spontaani lähestymistavan, koska nämä paperit saatiin varsin myöhään, mutta itse alo- toin esille tämän kysymyksen aikaisemmin, ja tämä siirto on vahvasti sen mukaista, mitä me olemme komission kanssa jo keskustelleet, ja olen erittäin iloinen, että komissio on toiminut parlamentin poliittisen tahdon seurauksena ja valiokunnan poliittisen tahdon seurauksena, joten minun mielestäni tämä siirto on täysin hyväksyttävissä, joten henkilökohtaisesti minä puoltaisin, että tästä äänestettäisiin tänään, mutta tietysti tämä nyt riippuu esittelijästä mutta minun mielestäni tämä siirto on kyllä aivan asianmukainen ja hyvä. Äh, ja sitten komissio saa vastata Greslen kysymykseen ja sitten vielä esittelijä antaa meille neuvonsa. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy nyt sanoa, että minulla ei ole rouva Greslelle nyt mitään vastausta tästä painokoneesta tai tulostimesta. Mutta meidän täytyy tietenkin katsoa tätä vähän tarkemmin vielä. Ja kerromme sitten tarkkaan, mistä on kysymys. Ei tässä varmaan mitään kovin monimutkaista ole takana. Olen varma, että perustelut ovat aivan käypiä. Varausta kohdassa 26 on osittain käytetty. Tässä on 3,7 miljoonaa kyseessä. Ja olemme pystyneet vastaamaan kysymykseen, joka meille on esitetty. Kaikki seikat ovat nyt pöydällä, mutta toisaalta määrärahojen puute aiheuttaa meille suuria ongelmia silloin, kun tietopalvelujen toimittajia täytyy palkata. Mitä tulee it ja henkilöstöresursseihin, niin hyvin suuria vaikeuksia on solmia tarvittavia sopimuksia. Ja vielen dank. Ähm... Kiitos. Minä lähden siitä, että tieto tulee ajallaan sillä tavalla, että Ingen Greslin ei tarvitse mennä talousarvion valvontavaliokunnalta enää tiedustelemaan asiaa. Laslo. Uh, your comment, Madam Chair. Niin puheenjohtaja, kun kuuntelin teidän kommenttianne, niin kenties voin sitten ehdottaa, että nyt äänestetään puolesta. Mutta ainahan on vaarallista antaa suuri hieno selitys, joka aina johtaa uusiin kysymyksiin. Ja Ingen kysymys oli kyllä täysin perusteltu. Vastaus tähän mennessä on vain se, että luvataan, että vastaus annetaan. No kysymys on nyt seuraava. Onko komissio siinä asemassa, että se voi antaa meille vastauksen seuraavassa kokeuksessa, ja ja onko tämä viivästys, jos ei nyt äänestetä tästä, niin onko se todellakin vahingollinen? Olemme kuulleet, että heillä on tässä ongelmia. Ja kun komissiolta nyt saadaan tämä ehdotus, niin sitten, kun komissiolta saadaan vastaus, niin minä annan sitten lopullisen ehdotuksen. Rektor, Sie haben, äh, Herra pääjohtaja, teillä on, te olette kuulleet, mitä esittelijä on teiltä vaatinut ja vaatinut vastauksia ja toivoisin, että te voisitte meille vastata. Oui, merci, président. La prochaine réunion... Seuraava kokous tämä tässä valiokunnassa on 13. ja 14. heinäkuuta ja Tämä tarkoittaa sitä, että on jo loma-aika lähestymässä. Ja sitten on tietenkin alle, tämä sopimusten allekirjoittaminen on vähän vaivalloista. Ne saattavat lykkäytyä jopa syyskuulle. Jos tätä äänestystä ei voida tehdä tänään, niin todellakin tulee ongelmia Meillä on henkilöstöpuolella ja IT-puolella todellakin kiireellinen tilanne. Me olemme parlamentille toivot, toimittaneet ähm, tarkkoja tietoja, joita ulkopuoliset palveluntarjoajat äh, ovat tehneet. Olemme todellakin osoittaneet, että olemme täysin yhteistyöhaluisia sitoudun nyt tässä siihen, että annamme tarpeelliset selvitykset Rova Greslelle niin kysymyksiin, joita hän otti esille. Ja tämä, pitäisi nyt tämä asia saada hoidettua nopeasti tässä parlamentin puolessa. Ja vielen dank. Ähm. Kiitos pääjohtajalle. Se, miten me toimimme siirtojen parissa tukee teidän toivettanne siitä, että päätämme tänään. Deadline on nimittäin toinen seitsemättä. Ja koskapa meillä ei ole budjettivaliokunnan kokousta ennen sitä tai sen jälkeen, niin meidän on päätettävä tänään. Yleensähän muuten komission pyyntö tapahtuu. Esittelijä. Uh, listening to the answer and Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun olen kuullut tämän vastauksen ja ymmärrän tilanteen, niin ehdotan, että tuemme tätä ehdotusta ja kun ajatellaan yhteistyötä komission kanssa menneisyydessä, niin tämä lupaus, jonka kuulimme nyt, on tyydyttävä. Luonnollisesti komission täytyy olla tietoinen siitä, että jos vastaus ei ole selvä, jos se on ongelmallinen, niin sitten tulee jotain seuraamuksia, mutta se on toinen juttu, eikä se kuulu tähän siirtoon. Näinpä ehdotan, että äänestämme tämän puolesta. Voisiko saada kommentin myös ALDE-kollegojen kannasta? Aivan kuten alussa sanoinkin, minulla ei ollut, ollut mahdollisuutta keskustella muiden ryhmien kanssa. Ennen kaikkea liberaalien kanssa. He olivat tässä Itämeri-strategiassa aika tavalla e, eturintamassa. Tietysti muutkin ryhmät tukivat heitä, joten minulle tämä asia on äärimmäisen tärkeä. Ja oman tiimini kantakin no, tässä oli myönteinen, samoin kuin Aldella, joten jos muilta ryhmiltä ei vastustusta tule, niin voin ehdottaa, että me hyväksymme tämän Itämeren ratkaisun nyt. Okei, okay, dann gehen wir jetzt ähm, in die... Selvä, äänestämme. Äänestämme kohta kohdalta. Kuka haluaa noudattaa komission eh, eh, esittelijän ehdotusta ja kannattaa siirtoa numero 16? Kannattaa. Kiitos. Kuka vastustaa? Tyhjää. Yksi tyhjä. Kiitos. Siirto numero 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. 19.23. Seuraavan kertaa 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei kukaan. Hienoa. Yksimielisesti päätetty. Hyvä. No niin. Nyt on sitten komission budjetti ja siirrot on hoidettu. Siirrämme kohtaan 21, jossa on kysymys muista pääluokista. Vladimir Manka. On Niitä on tässä paljon. Ensin aloitamme siirrosta 02. Käsittelemme sen. Ja. Ďakujem, pani predsednička. Áno, transfer číslo 2. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tämä siirto kakkonen on ainut, joka tässä luettelossa on, mutta kyllähän tässä monia muitakin tullut, siirtopyyntöjä on tullut. Tässä nimenomaisessa siirrossa on kysymys Euroopan unionin tuomioistuimesta. Kenties muistatte kollegat, että kun valmisteltiin vuonna 2010 talousarviota, niin äh, esitimme horisontaalisen tarkistuksen, jossa kaikki instituutiot, joilla on omat käännösyksikkönsä, ne saivat ylimääräistä 5 prosenttia sillä vaatimuksella, että ne pystyisivät osoittamaan keskinäistä ö, yhteistyötä ja tällä tavalla voitaisiin tämä varaus poistaa tästä. No tähän oli se, että vuonna 2006 tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan totesi, että toimielimet kunnilla on valtaisa työtaakka, eivätkä ne voi hyöty täysin hoitaa kaikkea omalla käännösporukallaan, niin he pyytävät ulkoista apua tähän tarkistamatta, löytyykö muista toimielimistä käännös, vapaita kääntäjiä. Ja tällä tavalla hukattiin 11 miljoonaa euroa, näin kuin tilintarkastustuomioistuin kertoi meille. Ja näin me vaadimme tämän vuoksi, että kaikki toimielimet osoittavat, että ne todella tekevät mahdollisuuksien mukaan, mahdollisuuksensa mukaan yhteistyötä käännösasioissa. Tuomioistuin tarvitsee lingvistijuristeja kääntäjiksi, eli hieman erityisiä kääntäjiä. Ja tuomioistuimella on valtaisa työtaakka. Huhtikuun lopussa sen täytyi käyttää 43 prosenttisesti ylikin se, siis kun tuomioistuin ei pystynyt hoitamaan työtaakkaansa eikä millään tavalla voinut myöskään saada tässä tukea muilta toimielimiltä käännöstaakan hoitamiseksi. Tämän vuoksi minä ehdotan, että me hyväksymme tämän 5 prosentin varauman poistamisen tuomioistuimen osalta. Ja me voimme tästä varmaankin äänestää. Tietysti kuulen myös kollegojen näkemyksiä, jos haluatte esittää niitä, vaikkakin puheenjohtaja. Tässä nyt on kokonainen paketti näitä siirtoja, niin kenties, niin kollegani tosiaan sanoi, että tässä on tällainen paketti näitä niin tämä on varaus lähestulkoon kaikille, ö, varauma kaikille tuomio, toimielimille to- tulevaisuudessa sitä pitäisi käsitellä pakettina, mutta tuomioistuin on tässä ähm, määräajan puitteissa esittänyt oman siirtopyytönsä ja ehdotan, että me nyt tässä tapauksessa me voimme eteenpäin mennä ja muita siirtoja käsitellään sitten pakettina tulevaisuudessa. Ja. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, pitäisikö meidän nyt keskustella siirto siirrolta näistä virmaan par virmaan, käyttääkseni tässä ranskankielistä sanaa. Oletan, että tässä nyt puhutaan siirrosta C4. Omalta puoleltani voin esittää kantani näihin siirtoihin. Saanko keskeyttää? Ehkä en ollut tarpeeksi selkeä. Tässä on paketti, josta Vladimir Mankka puhui, jossa on kysymys varoista kääntämiselle sekä talosta sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, tuomioistuimelle, Euroopan parlamentille ja komissiolle. Kaikki tämä kuuluu yhteen. Ja juuri Manka sanoi, että meidän tulee käsitellä tätä myös pakettina. Meidän ei pitäisi sieltä nyt äh, irrottaa mitään. Ja jos te puhutte siitä nyt, että, että Euroopan että tässä on kysymys Euroopan parlamentin siirroista, niin siihen me tulemme toisessa osassa. Nyt ensin meidän täytyy sopia tästä paketista, siitä, että pidämmekö tämän paketin pakettina vai lähdemmekö me, kuten esittelijä tässä sanoi, irrotamme sieltä yhden osan. Minä olen aina hyvin varovainen, mitä tulee tällaisten erillisten osien irrottamiseen, koska minä uskon, että me pääsemme pitemmälle, kun me pidämme kaikki toimielimet yhden siirron takana. Tätä meidän täytyy nyt miettiä. Anteeksi, että, keskeytin teidät, mutta ihan pian siirrymme tähän asiaan, mistä te halusitte puhua. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to jeden balík. E, pričom jeden návrh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, todellakin tämä on paketti. Yksi pyyntö esitettiin tarpeeksi aikaisin ja tämä nimenomainen pyyntö on mielestäni hyvin erityislaatuinen. Se tulee siis tuomioistuimelta ja koska tuomioistuimella on erityistarpeita ja käännös yksikössään, sillä on palveluksessaan lingvistijuristeja, sillä on valtaisa työtaakka ja tämän vuoksi on aivan ehdottoman välttämätöntä mahdollisimman nopeasti tästä äänestää. Muista pyynnöistä keskustellaan pakettina. Viikon sisällä me saamme analyysin näistä ja olisi parempi odottaa tämän analyysin tuloksia. Ja vasta sen jälkeen sitten kenties seuraavassa keskust- kokouksessa me voisimme äänestää näistä muista siirtopyynnöistä, mutta tämä nimenomainen Euroopan tuomioistuimen siirtopyyntö ei vaadi tätä analyysiä. Tämän vuoksi kannattaisi äänestää tästä nyt. Kiitoksia. Minä olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Kiitos. Dann, dan, äänestämme kuka on tämän siirron puolesta vastaan tyhjää. Ei kukaan. Yksimielisesti hyväksytty. Hienoa. Hyvä. Ja sitten paketin muut osat pysyvät yhdessä. Ja seuraavassa valiokuntakokouksessa puhumme ja mahdollisesti äänestämme niistä. Nyt sitten yksittäiset siirrot tai siirtopyynnöt Euroopan parlamenttiin. Vladimir. Ano, e, začal by som transferom C5. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin todellakin aloitan tästä siirrosta C5 väliaikainen virasto. Me tiedämme kaikki, että toukokuun lopussa sovimme tietystä muutoksista tämän asian osalta Euroopan parlamentissa, koska Lissabonin sopimus astui voimaan. Siirron tarkoituksena on se, että määräaikaiset virkamiehet kattavat uudet työtaakkatarpeet, koska nyt Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja tämä siihen asti, että asianmukaiset rekrytointimenetelmät saadaan käyntiin. Toukokuun lopussa alkoi tämä rekrytointi ja ainakin kahdeksan kuukautta menee tässä. Me tarvitsemme ehdottomasti näitä määräaikaisia virkamiehiä, jotta päästään tämän kauden läpi tässä. Määräaikaisia virkamiehiä pitäisi todellakin vain määräaikaisesti käyttää, ei pitkäaikaisena virkamiehenä. Gibt's dazu Wortmeldungen? puheenvuoropyyntöjä? Ei. Kuka haluaa noudattaa esittelijän neuvoa äänet puolesta? Vastaan. Tyhjää. Joten tämä on hyväksytty. Sitten seuraava. Ďakujem. E, ďalej to transfer C1. Kiitoksia. Seuraava siirto on C1. Tässä on kysymys työntekijöiden valinnasta, ottaen huomioon laajentuminen Kroatiaan. Tässä on kysymys 150 000 eurosta. Siirtopyyntö esitettiin jo aikaisemmin ja on erittäin tärkeää, että tämä siirto saadaan hyväksyttyä. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos voisimme nyt sitä äänestää esta transferência. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Toivoisimme, että tämä siirto tehtäisiin päätettäisiin vasta sen jälkeen, kun tiedämme varmasti, että Kroatia, Kroatiasta tulee jäsenvaltio. Meillä on nyt määräaikaisia sopimusvirkamiehiä ja olisi varmempaa, jos heidän sopimuksensa allekirjoitettaisiin vasta sen jälkeen, kun Kroatian jäsenyys on varmistunut, varmistunut vaikkakin jäsenyyttä varten täytyy tietysti valmistautua. Ja tällä pienellä varaumalla me kuitenkin äänestämme tämän siirron puolesta. Ich bin nicht sicher, dass wir... Äh... En ole varma, voimmeko me tehdä tällaista rajausta. Koska äh, Kroatiasta tulee jonain päivänä jäsen ehkä me tarvitsemme aikaa valmistautua ja hieman aikaa myös uusien kollegoiden tavallaan sisään ajamiseen. Siksi minusta me emme voi tätä rajata. Kuka kannattaa esittelijän kantaa puolesta? Vastaan. tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Vladi, seuraava. Ďalší transfer je e, C2. Seuraava siirto on sitten e, siirto C2 ja C3. Tässä on useita osia, rakennukset, ulkoinen edustus ja niin edelleen. Tämä on varaus, joka pitäisi EPP-ryhmän vaatimuksen mukaisesti vapauttaa ja tämän vuoksi pyytäisin, että EPPn kollegat kertoisivat asiasta. Minulla ei ole mitään ongelmia asian suhteen, mutta olisi varmasti hyödyksi kuulla heidän näkemyksensä. Ei. Kiitoksia puheenjohtaja. Ne tiedot, joita me saimme kiinteiden kulujen ja vaihtuvien kulujen erosta niin, että saadaan enemmän avoimuutta vuotta ja päästään kohti täysin perusteltua talousarviota. Nämä tiedot, joita saamme, ovat täysin riittäviä ja tämän vuoksi tämä voidaan hyväksyä tämä. Tämä on riittävä ja hyvä askel eteenpäin niin, että päästään kohti sitä, että kaikki kulut on perusteltu. Ja tässä voidaan mennä kohti sitä, että asetetaan prioriteetteja tulevaisuutta silmällä pitäen muuttuvien kulujen osalta. Tämän vuoksi me puollamme tätä siirtoa. Derek? Yes, yeah, I would support uh, Vladimir. Niin puheenjohtaja, minä tuen tätä aivan samoin kuin kollegan. Me halusimme tietoa näistä kiinteistä ja vaihtuvista kuluista. Olin kiitollinen, kun me saimme vähän aikaa sitten nämä, tämän analyysin. Me halusimme nämä tiedot, jotta voisimme tarkastella sitä, mihin näitä varoja käytetään ja mitä prioriteetteja tässä on. Ja tämä on paljon tärkeämpi kysymys minulle sen sijaan, että tarkasteltaisiin pelkästään tätä varauksen päivämäärää, niin meillä pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja miettiä kiinteitä ja vaihtuvia kuuluja, Eli seuraava keskustelu tästä pitäisi kyllä käydä sitten valiokunnassa. Gut, vielen Dank. Wer möchte dem Votum des Berichterstatters? Kuka haluaa noudattaa esittelijän ehdotusta puolesta? Vastaan. Tyhjää Yksimielisesti hyväksytty. Ja sitten viimeinen siirto. Talous- ja sosiaalikomitea. Ide o opravný rozpočet e, číslo 2. Kiitoksia. Niin tämä on korjaava talousarvio, lisätalousarvio kaksi talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Tämä alue on erityinen. Tämä liittyy siihen, että asioita täytyy muuttaa Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Me emme ole tähän mennessä vielä päässeet yhteisymmärrykseen tästä asiasta, ja tämän vuoksi haluaisin pyytää kollegoja ottamaan tämän osan mukaan kolmikantaneuvotteluihin 30. kesäkuuta, koska se on todella viimeinen mahdollisuus neuvotella tästä kysymyksestä. Pyytäisin todella kollegoja myös tukemaan tätä ehdotusta. Ähm, was der Berichterstatter jetzt gerade angesprochen Eli tässä on kysymys äh, nyt tästä korjaavasta budjetista kaksi. Ja me tiedämme, että tästä on puhuttu myös neuvostossa. Minulle tässä, mitä minä, minä tässä olen, te löydätte sen sihteeristön toimittamasta materiaalista. Kysymys on siirrosta. 20 000 euroa. Hyväksymmekö me tämän vai ei? No, posledný transfer je transfer pre... Eh, Kiitos. Viimeisin siirto on talous- ja sosiaalikomitealta 20 000 euroa. Nämä ovat oikeudellisia kustannuksia. Tämä on vain tekninen kysymys ja tämän vuoksi suosittelen kollegoille, että hyväksymme tämän. Kuka haluaa noudattaa esittelijän ehdotusta hänet puolesta? Vastaan. Tyhjää. Käytimme äänestysaikamme hyvin. Ja koska en näe Roberto Gialteria, joka halusi tulla kertomaan eilisen päivän sopimuksesta neuvoston komission ja korkean edustajan ja Euroopan parlamentin kesken käytämme aikaamme hyväksi. Ja kerron teille, mitä koordinaattorit eilen sopivat. Ja esittelemään ne ehdotukset, mitä teimme. Ja mikäli teillä on jotain sitä vastaan, niin ilmoittautukaa. Ensinnäkin korjaava budjetti numero 5. Laslo Surjan on esittelijä. Näin ehdotamme. Korjaava talousarvioesitys numero 6 jossa on kysymys EEASstä. Enkä usko, että me menemme asioiden edelle, jos me sanomme, että se kuuluu ö, otsakkeeseen muut toimielimet. Ja Manka ja Surjan laativat yhdessä tämän mietinnön, mikäli se hyväksytään. Kohta kolme. Koordinaattorit pitivät minua budjettivaliokunnan jäsenenä. Minua pyydettiin, että minä lähden huomenna Parmaan valtuuskunnan kanssa, ympäristövaliokunnan valtuuskunnan kanssa. Ja tulen sitten uskollisesti raportoimaan tästä matkasta. Sosiaalidemokraattien ryhmä saa lausunnon mietintöön tutkimus, teollisuus- ja tutkimusvaliokunnalta liittyen uudistuviin energioihin ja siihen liittyviin projekteihin. Viidenneksi sovimme siitä, että Galtierin lausunto käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa luonnollisesti sen aikataulun mukaisesti, miten AFET toimii. Ja aina sen aikataulun mukaan liittyen siihen, miten, mitä eilen sovittiin ja sovittiinko mitään, senhän pian kuulemme. Kuudenneksi me puhumme myös tästä toimeenpanopaketista. Eli tämä paketti, jota tarvitaan, jotta ulkosuhdehallinto voidaan käynnistää teknisesti niin, että se kykenee toimimaan. Lähdemme siitä, että ensimmäinen osa hyväksytään syyskuun kakkosessa tai lokakuussa – tai sitä äänestetään silloin. Ja korjaava talous, arvio 6, Manka ja Surja, jotka ovat yhteisesittelijöitä, voivat sitten valmistella sitä tarvittavalla tavalla. Seitsemänneksi puhuimme niistä seuraamuksista, joita syntyi Lissabonin sopimuksesta ja sen toimeenpanosta ja näistä säännöistä, jotka siihen liittyvät. Eli varainhoitoasetus eh, sekä monivuotinen rahoituskehys sekä toimielinten välisen sopimuksen eh, vaikutukset. Me haluamme käsitellä tätä kaikkea pakettina ja tämä merkitsee sitä, että että meidän täytyy äänestää näistä peräjälkeen. Ensin varanhoitoasetus ulkosuudenhallinnolle. Ja Ingeborg jo sanoi hyvin selkeästi, että artiklaan yksi tullaan lisäämään muutakin kuin pelkkä ulkosuhdehallinto. Mutta se johtuu siitä, että tämä artikla 1 on kaikissa komission kolmessa ehdottomassa tarkistuksessa. Toiseksi me olemme myös sitä mieltä, että Lissabonin pakettia emme halua sirpaloittaa, me haluamme pitää sen pakettina. Me tiedämme, mitä tulee keskipitkään varainhoitoon ja yhteistyösopimuksiin, niin meidän on tehtävä päätökset varainhoitoasetuksesta yhteispäätösmenettelyllä ja että tämä pidetään pakettina niin, että meillä on välineet viedä lävitse jotakin. joten koordinaattorit ehdottavat, että Lissabonin paketti pidetään yhdessä. Joten se, mitä Ingeborg juuri sanoi, että joko tämä kolmen vuoden välein tehtävä tarkistus on tässä mukana, taikka sitä äänestetään toisessa osassa. Tässä koordinaattoreiden ehdotukset eilisestä kokouksesta. Mikäli teillä on vastaa sanomista, niin silloin teidän täytyy sanoa se nyt. Ingeborg. Ich möchte noch mal auf die Debatte zurückkommen, die wir... Haluaisin vielä palata keskusteluun, jota kävimme. Niin, kyllä minä olen samaa mieltä, että Lissaboni ja ja varanhoitoasetus liittyvät yhteen ja tietenkin tämä uusi versio, tämä recast, on mukana, eikä olisi yhtään hassumpaa, jos varainhoitoasetus sitten eh, jälkikäteen muutettaisiin. Jos tämä recast-kysymys on auki, niin silloinhan emme voi kaikkea tehdä. I don't have any comments on that, but I have a comment on another thing. No, minulla ei ole tästä kommenttia, mutta toisesta asiasta, mitä tulee tähän korjaavan talousarvio kuutoseen. Ryhmässä keskustelimme, että saattaisimme haluta korvata tässä herra Mankan herra, äh, herra Gualtierille, joka on erityisesittelijä yksikön osalta. Toivottavasti tämä sopii, emme ole vielä äh, tehneet lopullista päätöstä, mutta halusin vain selventää, että me kenties haluamme tässä vaihtaa esittelijää minä olen tässä yhteisesittelijä, mutta kenties seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa voimme tämä vielä lopullisesti tuoda esille. Äh, äh, Otetaan tämä seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa esiin. Minusta on aina hankalaa, jos ad hoc vain lähdetään muuttamaan asioita. Ihan rehellisesti sanottuna minusta oli jo ongelmallista, että EPP-ryhmä yhtäkkiä Raimer Bögen sijaan esittikin toista esittelijää globalisaatiorahaston mietinnölle. Ei siinä mitään periaatteessa ole väärän, mutta minä vastustan sitä, että tuosta vain hihasta muutellaan asioita. Minusta meidän pitää puhua asioista. Ja kun katson tuonne EPPn suuntaan, niin en usko, että Salvadorilla on mitään sitä vastaan. mutta seuraavassa koordinaattorien kokouksessa voimme sitten puhua tästä. Ingeborg, kyllä minä ymmärrän tämän kaiken ihan hyvin. Mutta me tarvitsemme tätä varainhoitoasetusta niin, että meillä on instrumentit kädessä niin, että voimme hoitaa hommat. Ei tässä mitään ristiriitaa ole. Minä haluaisin, että kaikille olisi selvää se, että on tällainen perusta ja siitä on jo pitkään työstetty. Okei, okay, dann schließen wir das ab. Äh... Selvä. Esittelijä ei ole vieläkään tullut Madridista. tai hän taitaa olla deve valiokunnassa Siirrymme kohtaan 15, jossa on Salomon saaten Euroopan unionin välinen kalastuskumppanuussopimus. Niin, kiitoksia. Meiltä pyydettiin arviota kalastussopimusta, joka Salomonin saarten kanssa on tehty me suhtaudumme tähän myönteisesti, koska se jatkaa nykyistä sopimusta. Tässä on hyvin pieniä taloudellisia seikkoja, joita voimme tässä menettelytavassa kyllä, eh, kyllä saada eteenpäin. Minä haluan kuitenkin eräitä ajatuksia tästä tuoda esiin. Ensinnäkin meiltä pyydettiin neuvostolta huhtikuussa tänä vuonna eh, katsomaan eh, päätöstä, joka on vuodelta 2009, kun ei ole kovin kunnioitettavaa, kunnioittavaa meitä kohtaan, että lausuntoa pyöritään näin jälkikäteen. Aivan omituistahan tämä on. Sitä paitsi Lissabonin eh, sopimus on nyt voimassa ja tämä oli juuri ennen sitä tehty, joten ei tässä nyt ole mitään järkeä tätä jumiuttaa. Sitten me emme ole voineet osallistua kaikkeen tällä lausunnolla. Täytyisi korostaa sitä, että me haluamme kalastusmääriä eh, seurata. Tässähän on hyvin tarkat säännöt tällaisille uhanalaisille eh, lajeille. Me haluamme tarkastella siis määriä ja me haluamme myöskin katsoa, minkälaisia vaikutuksia paikalliseen talouteen tällaisella kalastussopimuksella on. Tässä lausunnossa me toteamme jälleen kerran se, että nämä, toteamme, että nämä asiat ovat meille tärkeitä. Ja, vielen Dank. Gibt es da irgendwelche Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Dyran? Ei. Joo. Je, je vois que la pêche passionne pas beaucoup de gens. Minä huomaan, että kalastus ei budjettivaliokunnassa kauheasti ketään innota, innosta, mutta jatkaisin tästä äskeisestä, että tässä menettelytavassa on nyt vähän ristiriitaisuuksia. Olen samaa mieltä, että kun seitsemän kuukautta myöhemmin pyydetään lausuntoa, niin sehän on vähän outoa. Mitä varten komissio näin myöhään toimii? No Lissabonin myötä on ihan oikein, kun sanotte, että pitäisi katsoa työmenettelyä toimielinten välillä tässäkin kysymyksessä. Pitäisi myöskin varmistaa se, että kalastusvaliokunta, jolta tätä lausuntoa pyydettiin, että se todella tulee sinne tai mietintöä, ja meiltähän tulee vain lausunto. Kansainväliset kalastussopimukset ovat hyvin tärkeä osa meidän Euroopan unionin kalastuspolitiikan budjetista. No tietenkin 800 000 vuodessa on kysymys, mutta meillähän on myö- myöskin Mauritanian kanssa kolme miljoonan sopimus vuodessa. Ja viime kädessä on niin, että meidän pitäisi työmenettelyjämme vähän parantaa näissä instituutioissa Lissaboni tuli sillä tavalla, että se, se aivan oivallisesti parantaa näitä menettelyjä. Mutta nyt kun meillä on nyt enemmän valtaa, niin meidän täytyy organisoida työmme paremmin. Kun katsomme alkuperäistä sopimusta, niin kestävä kalastus on nyt näkyvämmin mukana tässä uudessa versiossa. Grazie, signor Presidente. Eh, credo che, come evidenziato al relatore... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan kuten tässä esittelijäkin jo toi esille, niin tämä sopimus, kalastussopimus Salomon saarten ja Euroopan unionin välillä. Ja mehän tässä olemme aivan lapsekengissä Lissabonin sopimuksessa ja emme vielä tunne oikein tätä päätöksentekomenettelyä vanhojen menettelyjen pohjalta oli mahdollista toimia niin, että tämä sopimus luotiin ilman turhaa Euroopan parlamentin mukaanottoa. Nyt se ei ole enää mahdollista. Ja kun meillä on yhteispäätösmenettely ja sitten me kuusi kuukautta myöhemmin vasta pystymme reagoimaan tähän sopimukseen, jonka jo tiestua voimaan, niin hmm, on aivan totta, että tätä pitäisi pitää vain tällaisena valitettavana sattumana tässä tapahtumana, mutta meidän täytyy kuitenkin korostaa tätä seikkaa nyt komissiolle niin, että tulevaisuutta silmällä pitäen kalastuskumppanuussopimusten osalta me pystymme todella toimimaan ajoissa, eikä meiltä enää pyydetä lausuntoa puoli vuotta tapahtuman jälkeen. Mitä tulee tämän kalastuskumppanuussopimuksen sisältöön, niin mielestäni tässä on samoja seikkoja, jotka pitäisi ottaa esille kuin aikaisemmassakin Salomon, sopin, Salomon kanssa tehdyssä kalastuskumppanuussopimuksessa ja sen talousarviovaikutuksessa. Kiitos. Si, eh, si. Kiitos puheenjohtaja. No, jos nyt ihan oikein muistan, niin ainut kerta, kun meillä oli tiettyä ongelmaa tässä kalastusvaliokunnan kanssa sopimus, kalastussopimusten neuvottelun ja allekirjoituksen osalta juontavat juurensa vuoteen 2000 ja Marokon ja EU väliseen kalastussopimukseen. Silloinhan puhuttiin paljon suurimmista määr- määristä kuin mistä tänään puhutaan. Joka tapauksessa on aivan yhtä totta se, että Lissabonin sopimus tuo mukanaan aivan uudenlaisen tavan kalastusvaliokunnalle pystyä vaikuttamaan näihin kansainvälisiin kalastuskumppanuussopimuksiin. Ja jollakin tapaa tämä tulee vaikuttamaan toimivaltuuksien jakoon kalastusvaliokunnan ja budjettivaliokunnan välillä tulevaisuudessa. Puheenjohtaja, itse ehdottaisin tässä nyt, että jossain vaiheessa kutsuisimme kollegan kenties kalastusvaliokunnan puheenjohtajan tai jonkun byron jäsenen budjettivaliokunnan kokoukseen, oli sitten heinäkuussa tai syyskuussa, niin että saataisiin luotua tulevaisuutta varten jonkinlainen toimintamalli, modus operandi tässä aina kun, niin että tiedettäisiin, miten toimitaan, kun tulee näitä kalastuskumppanuussopimusrahoituspyyntöjä. Tämä olisi varmasti erittäin hyvä kokous tulevaisuuden sääntöjen määrittelyä varten. Tämä on todella hyvä ajatus. No, heinäkuu tulee olemaan hieman tiukka, mutta syyskuussa todellakin meidän tulisi sopia kalastusvaliokunnan kanssa siitä, millä tavalla jatkossa toimimme, niin että emme puhu toistemme ohitse, koska useimmiten se on niin, että kalastusvaliokunta ja budjettivaliokunta jätetään kaiken ulkopuolelle ja komissio hoitaa hommat itse. Hyvä. Kollegat, Minun täytyy nyt lähteä. Sain juuri tietää, että minun ei tarvitsekaan lähteä. ryhmä, jota minun, jolle minulle olisi pitänyt puhua Euroopan unionin toimista, niin Katja tulee hoitamaan tämän, joten jatkan puheenjohtajana. Mutta jos minä olisin lähtenyt, niin kukaan meidän varapuheenjohtajistammekaan ei ole paikalla. Se olisi ollut hieman outoa. No niin, ei, hetkinen. Missä Roberto on? Siellä. ja saamme kuulla häneltä, mitä eilen Madridissa tapahtui ja mitä on sovittu. Ole hyvä. Grazie, presidente. Io... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tänä päivänä esittelen lausuntoluonnostekstin. Ensinnäkin haluaisin tässä puhua tästä tekstistä, kertoa sen luonteesta ja hieman sitten kommentoida myöskin tapa kokousta Madridissa. Tämä teksti, jota tarkistusten jättötoimisto ei ole vielä tarkistanut ja jossa saattaa olla joitakin pieniä teknisiä virheitä, jotka täytyy vielä korjata, on lausuntoluonnokseni teksti. Ja tämä tulee siis Hofstadin mietintöön. Ja tässä on päätetty teksti, esittää sellainen teksti, joka on hieman erilainen kuin työasiakirja, joka meillä oli edellisissä keskusteluissa. Tässä tekstissä kootaan yhteen ne ö, tulokset, joita eilen Maritin kokouksesta saatiin. Nelikantakeskustelu, joita käytiin pitkään ja tämä oli viimeisin siis eilen. Tämä johti merkittäviin muutoksiin verrattuna alkuperäiseen tekstiin, jonka korkeaedustaja Ashton esitteli neuvostolle 25. maaliskuuta. Valitsin tämän lähestymistavan nyt kahdesta syystä. Ensinnäkin sen vuoksi, että tämä on tällainen kuulemismenettely. Ja eri erilaisen tekstin esittäminen tulee todella kiinnittämään huomiota siihen, mitä me parlamenttina halusimme saada vaikka tällä nyt ei tulisikaan olemaan niin valtaisa merkitystä, koska tämä ei ole yhteispäätösmenettely. Toiseksikin minulla on tässä nyt sellainen teksti, joka pitää sisällään eurosen so- eilisen sopimuksen tulokset. Ja mielestäni sopimus oli oikein hyvä ja se on pal- paljon parempi kuin mitä henkilökohtaisesti itse odotinkaan. Aivan kuten tulette huomaamaan tästä tekstistä, vaikka vain lukaisisitte eilisen tekstin ja Ashtonin maaliskuisen tekstin, niin huomaisitte, että monissa eri kohdissa tätä on varsin merkittävästi muutettu. Huolimatta siitä, että parlamentilla ei ollut yhteispäätösmenettelyä tämän tekstin osalta. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, niin haluaisin vielä tuoda erään seikan esille, joka ei ole mukana tässä lausuntoluonnoksessa, mutta joka on myös yksi merkittävä tulos näistä moninaisista keskusteluista ja neuvotteluista. Tässä on kysymys tilivelvollisuuspolitiikasta. Eikä tämä ole mikä tahansa asiakirja, vaan on päätetty, että tämä julkaistaan, nämä kymmenen kohtaa siis julkaistaan virallisessa lehdessä. Ja näissä kymmenessä kohdassa on monia tämän valiokunnan vaatimuksia toimielinten välisen sopimuksen muuttamisesta talousarvion osalta, mitä tulee YUTP. -hän. Ja tässä täytyy avautua sille ajatukselle, että tärkeimpiä missioita varten on omat erilliset budjettikohdat. Samoin tässä on mukana joitakin asioita, jotka meidän mielestämme poikkeavat Lissabonin sopimuksesta. No jos nyt menisin tähän lausuntoluonnokseen uudelleen ja nelikantaneuvottelun tuloksiin, niin täytyypä todeta, että perussopimus Siinä puhutaan hallinnollisesta talousarviosta ulkoiselle, to, ö, palve, yksikölle. Ja tässä on kymmenen osa. Euroopan parlamentti olisi halunnut sellaisen talousarvion, joka olisi ollut mukana pääluokassa kolme. Mutta valtapeli tässä, samoin kuin lainsäädäntömenettelyt, johtivat siihen, että ei voitu päästä parlamentin haluamaan tulokseen, mutta saimme kuitenkin parhaan mahdollisen tuloksen näissä olosuhteissa. Ulkosuhdeyksikön hallinnollinen riippumattomuus ja tähän liittyvät äh, taloudelliset määräykset, niitä on merkittävästi muutettu. Ja joka tapauksessa haluaisin korostaa, että ulkosuhdeyksikön hallinnollisen talousarvion erillisyys on parlamentin näkökulmasta tietyllä tavalla hyvä, koska vastuuvapaus käsitellään vasta tammikuisessa komissiovastuuvapauskeskustelussa. Ja tähän mennessähän tämä on ollut herrasmies sopimus kysymys neuvoston kanssa, ja tämä, oli myös, tämä sitoi myös Euroopan parlamenttia. Nyt tästä menettelystä tulee täysin avoin ja läpinäkyvä, ja tässä on neuvoston budjetista erillinen, täysin erillinen riippumaton hallinnollinen talousarvio. Valiokunnan kannalta tässä on mielenkiintoisia tarkistuksia. Tässä on tietysti muitakin, ne saattavat liittyä poliittisiin seikkoihin tai henkilökuntaan. Tässä on kaksi tärkeää mielenkiintoista asia valiokuntamme kannalta. Todellinen, aito budjettimenettely, en nyt mene tässä yksityiskohtiin, koska voitte lukea ihan itse täältä tekstistä kaikki nämä eri tarkistukset. Kaikissa näissä tarkistuksissa on mukana myös selvennys ja paremmat takuut vastuuvapausmenettelystä. menettelystä samoin kuin velvollisuus asianmukaisesti parlamentin kanssa tässä toimia ja antaa takuut siitä, että Euroopan parlamentti voi kantaa oman roolinsa vastuuvapauden myöntäjänä. Samoin täällä puhutaan Olafin tehtävistä, Olafin roolista ja tilintarkastuksesta. Ja tänne tuotiin tekstiin mukaan sitten kompromissisana muotoja, jossa viitataan sisäisen tilintarkastuksen vaatiman yhteistyöhön yhdessä komission toimien kanssa. Haluaisin korostaa sitä, että tämä ei millään tavalla jätä syrjään sitä, että varainhoitoasetuksessa on mahdollista sanoa, että tilintarkastusyksikönä on tässä komission tilintarkastusyksikkö. Tämä on tarkistus, joka siis puhuu pelkästään yhteistyöstä, eikä siitä tilintarkastusmallista, jota tässä yksikön täytyy toteuttaa. Me poistimme täältä viittauksen korkean edustajaan luvanantajaviranomaisena. Kaikki on tuotu. Täällä on varanhoito asetuksen artikla 59 olemme parin, paremmin tehneet eroon tässä hallinnollisten ja toiminnallisten menojen välille niin, että voidaan paremmin tämä raja vetää. Ja on myös todettu täällä, että komissio antaa, toimittaa parlamentille yleisemmän asiakirjan, joka kattaa kaikki hallinnolliset ja toiminnolliset kuulut unionin ulkoisen toiminnan osalta niin, että helpotetaan todellista poliittista talousarviovalvontaa Euroopan parlamentin taholta. Koko tämä juttu liittyy artiklaan 7. Budjetti ja muut seikat ne ovat mukana johdantosan kappaleessa. Kaikkea tätä on merkittävästi parannettu. Sitten toinen seikka, valiokunnan kannalta ydintarkastus tarkistus liittyy rahoitusvälineiden hallinnointiin, eritoten kehitysyhteistyön osalta. Lähtökohtana tässä oli se, että vastuu tämän välineen ö, käytöstä tietäisin pois komissiolta. No, tässä me saimme aikaiseksi läpi kaikista tärkeimmän tarkistuksen tietyssä määrin komission roolista pidetään kiinni tässä yhteisömetodin kautta. Me muutimme lausetta, jossa annetaan strateginen, strategiset suuntaviivat ulkoisen korkealle edustajalle. Nyt tämä muutettiin sitten strategiaksi YTPn osalta. Ja tässä sanotaan, että kehitysyhteistyövaliokunta on vastuussa koko tästä suunnittelusyklistä. Tämä heijastelee sitä keskustelua, mitä me olemme tässä juuri käyneet. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että ajatellaan alkuperäistä ehdotusta, vaan myös edeltävää tilannetta. Olemme selventäneet ja uudelleen muotoilleet kaikki ne määräykset, jotka liittyvät yhteistyöhön, päätösten valmistelun osalta eh, ohjelmointisyklin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa ja komission roolia. Komission, joka tulee olemaan siis mukana päätösten valmistelussa – Haluaisin vielä lopuksi korostaa sitä seikkaa, että täällä on viittaus artiklaan 298 Euroopan unionin toiminnasta. Tämä on uusi viittaus aikaisemmassa sopimuksessa. Tämä ei ollut mukana ja tämä on erittäin tärkeää, koska siinä todellakin määrätään yhteistyömenettelystä, yhteispäätösmenettelystä kaikkien niiden määräysten osalta, joiden tarkoituksena on taata tehokas, riippumaton hallinnointi kaikkien EU-toimielinten ja elinten osalta. Joten tässä käytetään eri oikeusperustaa kuin mikä oli artiklassa 27, ja tämä tulee olemaan myöhemmässä vaiheessa tulevaisuudessa hyödyllistä. kun ajatellaan ulkosuhdeyksikön toimintaa. Kokonaisnäkemykseni siis tästä on erittäin myönteinen. Kuulisin mielelläni, mitä valiokunnan jäsenillä on tästä sanottavaa. Aikataulun osalta toteaisin vielä, että poliittisesti on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti onnistuu hyväksymään oman lausuntonsa ennen kesätaukoa. Tietystikin tässä ollaan kovan paine, aikapaineen alla, mutta haluaisin vielä korostaa tätä poliittista syytä tähän, minkä vuoksi tämä lähestymistapa pitäisi nyt valita. Neuvosto nyt ei ole mitenkään kovinkaan tyytyväinen näihin saavutettuihin tuloksiin, koska neuvoston mielestä olisi pitänyt sopia siitä, että edellinen neuvoston päätös ei ollut enää avoinna tarkistuksille. Meidän pitäisi nyt nopeasti saada tämä hyväksyttyä ja sitten myöhemmin syksyllä – pitäisi vielä hyväksyä nämä kaksi yhteispäätöslainsäädäntöasiakirjat. Me emme halua antaa mitään aseita tässä neuvoston käsiin niin, että se pystyisi vielä muuttamaan näitä tuloksia. Ja samoin meillä on mahdollisuus lainsäädännöllisesti oikeuksiemme täytäntöön panan osalta varanhoitoasetuksen kohdalla meillä siis pitäisi olla myös mahdollisuus iskeä takaisin tässä jos neuvosto ryhtyy vielä muuttamaan tätä sopimusta. Tämä on se poliittinen syy, joka johtaa siihen, että todella kehotan meitä nyt etenemään asian suhteen nopeasti, niin että voimme hyväksyä tämän lausunnon. Ja yleisesti ottaen Euroopan parlamentin aikataulua ajatellen, meidän täytyy tehdä tämä myös, kun, niin kuin päämietintö hyväksytään. I suggest, if you don't mind, uh, that... Niin, kiitoksia. Minä ehdotan, että siirrymme seuraavaan kohtaan. Ehkä Rova Gresle voi esitellä asiansa. Olkaa hyvä. Ja um, varanhoitoasentus liittyy nyt koko tähän äh, valvontamenettelyyn, parlamentin äh, oikeuksiin – ja varanhoitoasetukseen on otettava Euroopan ulkosuhdehallinto omana toimielimenä. Sen vuoksi kollega Galtieri, minä olisin paljon optimistisempi kuin te siinä, että neuvosto luonnollisesti suostuu näihin muutoksiin ja meillä ei ole mitään suurta aikataulupainetta. Me Olemme sopineet, että tämä tehdään kuulemismenettelyn kautta ja tämä on mielestäni ihan hyvä asia. Ja muistuttaisin, että ryhmä, joka esitteli nämä neuvottelutulokset, niin tällä ryhmällähän silloin ei ollut mitään Euroopan parlamentin mandaattia. Ulkoasioiden valiokunnan mandaatti oli annettu, mutta ei parlamentin, ja tämä on osa ongelmaa. Joten nyt meidän täytyy käsitellä näitä tuloksia, näin meidän tulee tehdäkin. Ensi viikolla täytyy antaa ryhmisille mahdollisuus päättää näistä asioista ja siitä, mitä jatkossa tehdään. Minusta meidän täytyy ottaa yhteispäätösmenettely hyvin vakavasti. Yhteispäätös merkitsee sitä, että todellakin on mukana tekemässä päätöksiä, eikä että pyytää oikeutta siihen. Meillä on yhteispäätösmenettely oikeus tähän. Ja tämä on se vahvuus, mikä meillä on esimerkiksi henkilöstösäätöön ja varainhoitoasetukseen. Sitten kun asiat on päätetty, se mitä me emme nyt saa lävitse, on asioita, jotka voidaan yksipuolisesti sitten myöhemmin tavallaan irtisanoa. Ja tämä on yksi niistä ongelmista, mitä meillä on. Tämä koskee useita tuhansia ihmisiä. Eli kun tässä tavallaan on sotkettu ulkoasianhallinnon, komission, valtuuskuntien ää, äh, taloushallinto, niin ää, äh, tämä johtaa siihen, että jälkeenpäin sitten vastuuvapauden myöntämisessä on suuria ongelmia. Eli nämä ovat asioita, joista olemme pitkään puhuneet ja ne ovat pöydällä päätettävinä. Ja minusta tämä on ongelma. ja esimerkiksi oikeusasiamies tulee, ei, ulkoasian korkea edustaja tulee olemaan tulilinjalla aina, kun joku asia menee vinoon. Minä uskon, että meidän tulisi antaa reilu mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Jokainen kokous, kun me olemme kysyneet, että tältä neuvotteluvaltuuskunnalta, että sillä ei ole mandaattia, niin silloin sanotaan, että sitä, että miksi heillä ei ole sitä mandaattia, vaan, vaan, vaan valiokunnan mandaatti. No, mutta minä joka tapauksessa suhtaudun optimistisesti siihen, että neuvosto on iloinen siitä, että näin pitkälle on päästy. 15 vuotta meillä on tämä ollut tulolla. Ja nyt meillä on sitten tässä äh, ehkä maailman suurin ulkosuhdehallinto, äh, mutta samanaikaisesti sitten varainhoitoasetuksen sekoittamisen myötä meillä on myös korkein budjetti, 8 miljardia. Joten jos me haluamme enemmän äh, valvontaa myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjettiin, niin ähm, minusta tuntuu, että tässä me menetämme enemmän kuin mitä me voitamme. Meidän täytyy ottaa tämä kaikki esiin vastuuvapausmenettelyssä ja minä haluaisin ihan oikeita oikeuksia. Euroopan eh, esimerkiksi kehitysrahastojen budjetisointi on yksi asia, mikä minulla on esityslistalla tavallaan tällaisena vastavetona. Tämä ulkoasian hallinto ja sen tällainen seka luonne on tällainen ongelma. Meidän tulisi kuulla tilintarkastustuomioistuinta ja pyrkiä saamaan selkeyttä asioihin ja niin, että tietyt toimivaltuudet ja vastuut saataisiin hyvin eriytettyä ja selvitettyä. Minulla on kohdan 3.4 suhteen ongelmia. Minusta meidän täytyisi tässä varoa näitä tällaisia päällekkäisiä oikeuksia. Meillä tulisi olla rohkeutta puhua tästä ulkosuudenhallinnosta ihan avoimesti ja minä en näe siinä mitään, en näe siinä mitään haittavaikutuksia. Sosiaalidemokraattinen esittelijä henkilökunta, henkilöstösäännöstä Rapkai hänen kanssaan puhuin eilen. Me olemme saaneet lausuntoluonnoksen, Roberto. Kiitokset siitä. Tällä luonnoksella, lausunnolla ei ole vielä numeroa. Mutta kun se on sitten eri kieliversioina, meillä täytyy olla ne omilla kielillämme. Ja sitten meidän tulee äh, antaa järkevä deadline tälle. En tiedä, saammeko tämän sitten heinäkuussa vai vasta syyskuussa. En minä äh, usko, että meidän täytyy tässä äh, maailman ihmisten tulevaisuutta tähän liittää, vaan meidän täytyy puhua tästä kunnolla. Благодаря на госпожа Гресле. Бих искал само да поясня. Rouva Gressle, minä haluaisin pari asiaa tässä vielä selventää. Ensinnäkin on neljä asiakirjaa, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon. Ensimmäinen on Voltairin asia, mm, mietintö tai paperi. Ja tässähän ei mitään yhteispäätös oikeutta parlamentilta, parlamentilla ole. Jos mikäli ymmärsin eilen, niin tästä äänestetään kesän loppuun mennessä sitten rahoitusasetus ja lisäbudjetti taas sitten ovat sellaisia, joista äänestetään syyskuussa. Ja yhteispäätösmenettelyn suhteen näihin kolmeen asiaan parlamentilla on sanavalta. Kolmessa asiakirjassa meillä on yhteispäätösmenettely ja yhdessä meillä ei sitä ole. Sitten Helga Trypper. Den jagat Discussion chair. Who decided yesterday? Niin, kuka eilen päätti. Problem with uh, translation. Anteeksi, jos tässä nyt oli jonkinlainen käännösongelma. Tässä kokouksessa ma- mitään mandaattiahan parlamentilta ei ole, eli ne, ne, jotka osallistuivat eilen kokoukseen, tekevät päätöksen, mutta sehän ei parlamenttia sido. Meillä on nyt siis kaksi menettelytapaa näiden neljän asiakirjan osalta, jotka koskevat ulkosuhdehallintoa. Um, I think, um, if... Kiitos puheenjohtaja. Niin, mielestäni, että vaikka tässä nyt ei olekaan koko parlamentin mandaattia, niin tällä hetkellä voitaisiin arvioida tätä niin, että parlamentin edut on otettu tässä hyvin huomioon. Tässä tietyllä tavalla menestyttiin Tämän voidaan nähdä myös tässä asiakirjassa ja tämä on tietty parannus verrattuna aikaisempaan. On aivan selvää, että meidän täytyy nyt keskustella tästä koko asiasta, mutta henkilökohtaisesti tällä hetkellä nyt kuunneltua niin herra Galtieria ja luettua niin ensimmäistä kertaa tämän asiakirjan, niin minusta kyllä vaikuttaa, että tässä on tiettyä parannusta tullut ja parlamentti on saanut tässä menestystä ajatellen Euroopan parlamentin etuja. Samoin kuin ottaen huomioon myös komission ja neuvoston edut. Mutta näin tässä mm, ongelman AFET-valiokunnan jäsenenä. Ja tämän valiokunnan jäsenenä haluaisin esittää herra Valtiahille tietyn kysymyksen. Se, millä tavalla näitä virkoja tässä nyt on arvioitu, niin tämä vaikuttaa aika ongelmalliselta. Valiokuntamme jäsen Francisca Caltara sanoi, että uusia virkoja, kun niitä luodaan vain, jos jäsenvaltio haluavat antaa niitä, eikä sen vuoksi, että parlamentti poliittisesti tarvitsee näitä. 20 varajohtajaa edustustoihin jäsenvaltiot haluavat antaa näihin henkilöt. Ja tässä täytyy poliittisten suuntaviivojen johtaa näitä nimityksiä. Me tarvitsemme yli 20 vaikka esimerkiksi yhdistyneessä, yhdistyneessä kansakunnassa, samoin kuin ö, kriisihallinnassa. Joten kenties voitaisiin keskustella siitä, millä tavalla nämä paikat voidaan jakaa. Minun täytyy nyt tunnustaa, että Minulle ei ole tällä hetkellä ollenkaan selvää tämä asia, mutta kenties voisit yksityiskohtia mennä tässä kertoa hieman. Thank you very much, uh, Mr. Rupo, Mr. Kiitos. Ja sitten herra Geier. Ja, danke, Herr Präsident. Erstmal meine... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella Koltieria ja muita mm, kollegoja, jotka olivat Madridissa neuvottelemassa – asiakysymyksiä on vielä selvitettävä. Meillä on myös strateginen ongelma, joka pitää ratkaista. Se on sellainen, että toisaalta me voimme yrittää neuvotella aivan kaikesta ja sitten päättää ja sillä tavalla tavoitteena, että mahdollisimman paljon saamme tästä hyötyä parlamentille. Tai sitten Aivan kuten Galtieri tässä äsken sanoi, yrittäisimme kehit- saada raamit valmiiksi ennen kesätaukoa. Sitten yhteispäätös kysymyksissä, jossa meillä on aset käsissämme, voisimme neuvotella vielä enemmän ja yrittää yksimielisyyttä, mutta onkin kysymys siitä, että kuinka siihen päästään. Aikapaineita on jo jollakin tapaa olemassa. Mielestäni meidän täytyy Euroopan toimielimenä tehdä selväksi, että on olemassa kehykset sille, koska tämä eurooppalainen palveluyksikkö tarttuu toimeen koska se, me emme voi siis läht- jättää tätä täysin neuvottelematta. Jos me katsomme ajallisesti sitä, koska me olemme aloittaneet siis neuvoston päätelmät, niin me olemme päässeet paljon pitemmälle kuin alun perin oletimme. Uskoakseni on kysymys siitä, että meidän täytyy varmistaa nykyiset asemamme rahoitusasetuksessa on hyvin tärkeitä asioita meille ja meillä on tiettyjä yksityiskohtia, joista me haluamme pitää kiinni. Ja meidän täytyy varmistaa, että neuvosto pysyy siinä, minkä se aikaisemmin on jo myöten. Meidän täytyy yhteis päätösmenettelyssä toimia pontevasti ja tällä tavalla me saamme parlamentin eh, toiminnan perusteella neuvostonkin tulemaan meitä kohti omissa asioissaan. Thank you. Uh, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia Roberto Caltierille. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä. Tiedän sen, koska olen keskustellut hänen kanssaan säännöllisesti ja tähän on liittynyt aivan valtaisasti työtä. Meidän täytyy todella kiittää häntä ja muita valiokunnan puolesta neuvotelleita. Olen myös ymmärtänyt, että hän on tehnyt paljon yhteistyötä tässä Rova Gresslin kanssa, joka on antanut oman merkittävän panoksensa näille neuvotteluille. Ja tämä hänen panoksensa on laajassa määrin otettu huomioon ja tämä on oikein hyvä juttu olemme saaneet aikaiseksi paljon muutoksia tässä ajatellen talousarvion rakennetta. Operaatiokulut tulevat yhä olemaan pääluokassa kolme. Olemme saaneet paljon vastuuta mukaan tähän vastuuvapausmenettelyyn ja tietysti myös YUTP-kohtaan tuli muutoksia. Tämä on meille tärkeää, samoin kuin ihmisoikeuskysymykset, jotka ovat äh, pääasiassa muiden valiokuntien vastuulla. Olemme paljon tässä saavuttaneet. Olemme myös onnistuneet pitämään tämän hallinnollisen talousarvion herrasmiessopimuksen ulkopuolella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että avoimuus on täyttä ja tämä voidaan hoitaa normaalilla tavalla. Sitten kysymys siitä, onko mandaattia olemassa vai ei. No tästä pitäisi nyt sitten keskustella mitä sopimuksen meritit ovat eiliseltä. Ensinnäkin Euroopan parlamentti on hyväksynyt mietinnön, Brokin mietinnön ulkoasian hallinnosta ja siinähän luotiin tässä nyt peruspuitteet tälle. Toiseksikin me olemme nimittäneet virallisen johtoryhmän myös tämän valiokunnan puolesta johtamaan Euroopan parlamentin puolesta näitä neuvotteluja. Tässä johto ryhmässä me olemme valiokuntana olleet edustettuja. Meidän ryhmässämme, noin en tiedä nyt muista ryhmistä, mutta meidän, meidän ryhmässämme on ollut koordinointityöryhmä, jossa on mukana kaikkien mukana olevien valiokuntien edustajat. Tässä on ollut aivan loistavaa yhteistyötä ja me olemme todellakin antaneet mandaatin neuvottelijallemme. No mandaatti on siis mielestäni olemassa. Mutta tietysti Euroopan parlamentin täytyy vielä tämä sopimus vahvistaa, sehän ennen kuin siitä tulee validi. Tämä on aivan ilmiselvä. En todellakaan usko, että ensinnäkin olen ollut yhteydessä oman valtioni hallituksen ja parlamenttiin ja samoin kuin muihin jäsenvaltioihin. En usko, että me voimme enää päästä tämän pitemmälle – olen, ymmärtänyt, olen yllättynyt, aivan kuten Robertokin sanoi, että olen päässyt näin pitkälle, koska alussa – jäsenvaltiot todellakin harasivat sitä vastaan, että Euroopan parlamentti saisi vielä lisää vaikutusvaltaa, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että neuvosto tai pikemminkin jäsenvaltiot ovat toiselta puolelta paineen alla. Jotkut niistä ajattelevat, tiedän tämän, ja ajattelevat, että Espanjan puheenjohtajavaltio meni kenties liian pitkälle jäsenvaltioiden nimissä ja lähestyi meitä. Meidän täytyy siis todellakin olla hyvin varovaisia eilisen sopimuksen kanssa. Ja meidän täytyy yrittää saada lanseerattua tässä nyt päätös perusperiaatteista mahdollisimman nopeasti. En usko, että se välttämättä voi tapahtua vielä heinäkuussa, mutta mahdollisimman nopeasti, koska muuten vaarana on se, että tässä voi tulla todellisia ongelmia jäsenvaltioiden kanssa, jotka sanovat, että emme me pidäkään kiinni siitä, mistä on sovittu. Yksityiskohdat voidaan jättää myöhemmäksi, mutta periaatteet täytyy kyllä hyväksyä ihan mahdollisimman vikkelästi. Ja vaikka me olemmekin budjettivaliokunta, meillä on omat erityiset vastuualueemme, niin Euroopan parlamenttina ja poliittisina ryhminä, parlamentin jäseninä meillä on vastuu luoda yhteisempi YUTP ja välineet, joilla voidaan todellakin tätä äärimmäisen tärkeää Lissabonin sopimuksen tavoitetta toteuttaa. Meillä on tämä vastuu, eikä meidän pidä sitä unohtaa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Tässä on kaiken näköisiä yksityiskohtia, jotka pitäisi vielä käsitellä varmasti, mutta muistan muitakin vaikeita neuvotteluita ja äh, yleensä minun täytyy lukea kaikki paperit ainakin viisi kertaa lävitse ennen kuin mihinkään päästään. Näitä vaikuttaa siltä, että joillain aloilla on päästy eteenpäin, mutta sitten taas toisilla aloilla on jäänyt olemaan tietynlainen rakenne asioihin ja kollega Gressli on oikeassa. Että ei todellakaan tässä tilanteessa haluaisi olla korkea ulkopoliittinen edustaja tai pääjohtaja, koska Äh, ehkäpä me emme nyt tässä menettelyssä kykene vielä kaikkia ongelmia ratkaisemaan, vaan jatkossa sitten voimme tehdä tiettyjä tarkistuksia ja parannuksia. Färmi ja Gaia sanoivat että äh, totta, että tässä on nyt kysymys tällaista perusstrategiasta ja siitä, missä tilanteessa nyt olemme. Ja minä äh, olen budjettin ihminen ja, ja meillä on valiokuntia, jotka eivät ole olleet mukana näissä neuvotteluissa ja yhteispäätösmenettelyissä. Ja sitten esimerkiksi budjettivaliokunta taas on ollut mukana näissä neuvot, monissa erilaisissa neuvotteluissa ja yhteispäätösmenettelyissä ja saavuttanut tämän ryhmien kautta mandaatteja, mikä ikävä kyllä ei aina ole tilanne. Joten me tässä ehkäpä nyt olemme hieman liian kriittisiä toisaalta. Jos me katselemme, mitä mahdollisuuksia tässä on, niin kun päätetään ulkoasioiden hallinnosta, niin tämä ei ole yhteispäätösmenettely, vaan me laadimme tästä lausunnon. Ja juuri sen vuoksi olen todella pahoillani siitä, että yksi äh, asia on viety lävitse nopeasti nopeasti, ja se että neuvosto ja komissio sitten taas eivät ole tuoneet paketin muita osia ajoissa. Eli tässä tavallaan annetaan meille muru kerrallaan. Ryhmien täytyy päättää, millä tavalla tässä toimitaan, niin että kaikkien parlamentaarikkojen oikeuksista huolehditaan. Ja tässä täytyy hyvin intensiivisesti miettiä sitä, mitä äänestys heinäkuussa merkitsee ja miten se vaikuttaa menettelytapoihin ja tähän saavutettuun sopimukseen. Kun meillä on neuvotteluita, pitkiä neuvotteluita budjetista ja osia, jonka kuuluu myös osia varainhoitoasetuksesta, joka liittyy ulkosuhdehallintoon, niin me tiedämme, miten tässä käy myös tässä parlamentissa. Paine kasvaa jatkuvasti, enkä minä halua siitä vastuuta. Sitten syys, loka, marraskuussa tämän parlamentin jotkut valiokunnat äh, sitten nousevat takajaloilleen ja painostavat sitä, että täydentävä lisätalousarvio saadaan lävitse ja sitten eh, me lähdemme puhumaan ihan muista asioista. Meidän on pakko lähteä puhumaan ihan muista asioista kuin siitä, mitä eilen neuvoteltiin. Tämä on hyvin vakava kysymys. Ja jokaisen täytyy periaatteessa kantaa myös eh, itse vastuu siitä, mitä meidän jatkossa tässä parlamentissa on päätettävä ja miten pitkälti meillä sitten on vielä neuvotteluvaraa, vaiko lähdemmekö mahdollisesti jonkinlaiseen tällaiseen differentiointiin, ja kaikki nämä menettelyt tavallaan eri aikaisesti päätämme. Ja päätämme etukäteen, emmekä silloin kykene, emme, ja huolehdimme, meidän täytyy huolehtia siitä, että me pääsemme vaikuttamaan tähän lopulliseen päätökseen. Meidän pitää huolehtia siitä, että emme riko parlamentaarikkojen oikeuksia. Olisiko järkevintä äänestää heinäkuussa vai myöhemmin? San, san, kysynkin tässä, mitä neuvosto ja komissio haluavat ja kykenemmekö me kahdessa viikossa hoitamaan näitä asioita. Meidän täytyy nyt miettiä, miksi me emme tähän kykene. Se johtuu menettelytavoista. Ikävä kyllä, me olemme kokeneet tämän katkerasti aikaisemmin jo ja sen vuoksi meidän täytyy nyt miettiä mikä on tämä lyhytaikainen vaikutus. Hurraa, olemme onnistuneet vaikuttamaan ja päättämään ulkosuhdehallintoon, mutta tuleeko se sitten loppumetreillä kuitenkaan olemaan parlamentin hyödyksi ja iloksi? Tämä on asia, josta teidän tulisi ryhmissä puhua hyvin intensiivisesti. Thank you very much, Mr. Berge. I see that Mr. Kiitoksia. Nyt eh, edustaja Brock on tullut eh, paikalla, eikä hän voi tukea esittelijää tässä äh, hankkeessa. Körille seuraavana. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, omasta näkökulmastani katsottuna ilman talousarviota muut Euroopan parlamentin oikeudet ovat varsin teoreettisia. Korostan vielä sitä, mitä Raimer Böge tuossa toi esille. Ongelma ei ole tässä tekstissä, jonka herra Galtieri meille juuri esitteli. Olen varma, että tässä on oikein hyviä tarkistuksia ja saamme varmasti riittävät tässä, kun, kun saamme eri kieliversioita, niin meillä ei tule olemaan mitään ongelmia hyväksyä tätä. Mutta me tarvitsemme poliittisissa ryhmissä syvällisempää keskustelua niin, että voidaan ottaa huomioon eri valiokuntien herkät kohdat ja poliittisten ryhmien käymään syvällistä keskustelua ei ole vielä käyty. Jos on mahdollista tehdä se tässä ennen kesätaukoa, niin hyvä homma. Mutta tärkein kysymys tässä meille talousarviovaliokunnan jäseninä on edelleen olemassa. Kysymys on seuraava. Mikä tulee olemaan ulkosuhdehallinnon talousarviovaikutus Euroopan unionin talousarvioon? Ei korjaava lisätalousarvio numero kuusi, joka meille eilen esitettiin ja josta me tulemme keskustelemaan syyskuussa, vaan mikä todellakin on tämän ulkosuhdehallinnon talousarvioon, jota siis emme tunne, sen vaikutus nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen. Mikä, onko tämä ulkoasian hallinnon talousarvio yhteensopiva nykypuitteiden kanssa? Onko tarpeen ottaa tämä mukaan monivuotiseen rahoitusnäkymien arvi, uudelleen arvioon, jota on tarkoitus toteuttaa heinäkuussa. Meidän pitäisi odottaa ulkoisen hallinnon talousarvion täyttä analyysiä niin, että me voimme tietää, mikä vaikutus sillä on monivuotisiin rahoituskehyksiin. Keskustelimme aiheesta jo tänään aamupäivällä ja on hyvin hankalaa poliittisilta ryhmiltä saada nyt tästä yksityiskohtaista keskustelua, jos me emme tiedä, kuinka paljon ulkosuhdehallinto tulee maksamaan ja mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan muihin talousarviokohtiin ja Euroopan parlamentin poliittisiin painopistealueisiin. Toivottavasti tämä epävarmuus poistuu, mutta ennen kuin se poistuu, mehän voimme hyväksyä vaikka mitä ja vahvista Euroopan parlamentin oikeudet, mutta talousarvio mielessä me olemme kyllä täysin ö, hämärän peitossa ennen kuin me saamme tarkat luvut ulkosuhdehallinnon talousarviosta. Very much, uh, Mr. Kiitoksia, Kerika. Koska Elmer Brock on saapunut paikalle, haluatteko lisätä tähän jotakin? Tässä kuulimme esittelijältä, mitä asiasta on neuvoteltu valiokunnassa kuului sellaisia ääniä, että parlamentin kanta tähän tekstiin, uuteen tekstiin on ja, sitten on myös puhuttu siitä, että liian nopeasti toimitaan, jos tähän tekstiin otetaan kantaa vielä ennen heinäkuuta. Pitäisi katsoa kaikkia niitä tekstejä, jotka tähän ulkosuhdehallintoon liittyvät. Onko teillä jotakin muuta lisättävää tähän, Brock? Äh, äh, Kiitos. On äh, aika vaarallista tässä lähteä vastaamaan asioihin, joita en ole kuullut, mutta monta kertaa tuntuu ehkäpä siltä, että me poliitikot kykenemme arvioimaan paremmin asioita, joita emme edes tiedä. Että yritänpä tässä nyt sitten vastailla. En lähde tässä toistamaan sisältökysymyksiä, jotka herra Goltieri teille varmasti on ihan oikealla tavalla esitellyt. Hän osaa nimenomaan budjettiasiat tämän budjettivaliokunnan jäsenenä. Minusta me olemme vahvistaneet parlamentin poliittisia oikeuksia, yhteisön oikeuksia, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on osittain nyt hieman enemmän parlamentin äh, poliittisen valvonnan alaiseksi. Myös budjetillisesti se on siihen saatava operationaalinen budjetti. Tämä on se kysymys, jääkö se komissiolle. Ja sitten taas hallinnollinen budjetti, joka on tämä vaikea kohta, niin uskon, että siinäkin on tehty välttämättömät. Me tiedämme kaikki, että jokainen olisi itse kirjoittanut tämän sopimuksen eri tavalla. Tämä on kompromissi kolmen ja puolen toimielimen kesken. Meidän täytyy päästä eteenpäin. Meidän pitää jatkossa vielä huolehtia siitä, että että meidän kaikki toiveemme eivät katoa. Ja mikäli me emme tässä onnistu, niin sitten ei tule ulkosuhdehallintoa. Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toiminta hän on tavallaan meidän keksintömmekin. Siitä että on erittäin tärkeää, että Euroopan ja puhutaan yhdellä äänellä ja edustetaan hyvällä tavalla maailmassa. Meidän täytyy nyt miettiä tätä, millä tavalla tässä toimitaan ja missä vaiheessa. Monet ovat tätä tarkastelleet. On niitä ihmisiä, jotka sanovat, jos tätä nyt hidastetaan, niin jotkut tietyt jäsenvaltiot tulevat toimimaan niin, että meidän asemamme on heikompi kuin aiemmin. Tai sitten me saamme ulkosuhdehallinnon, joka toimii niin kuin Solanan palvelu, ja se ei ole kenenkään eduissa. Meidän täytyy tässä punnita asioita keskenään. Ja mitä tulee tähän kuulemismenettelyyn, onko se mahdollista tehdä heinäkuun istuntoon mennessä, se on toinen asia. Kuulin, mitä Era Gariga tuossa juuri sanoi. Tämä on mahdollista vain, jos ryhmien keskustelujen pohjalla voidaan edistyä. Ja toivomme, että tämä olisi mahdollista heinäkuussa. Mutta on tärkeämpää, että saamme laajan enemmistön tämän asian taakse. Se on tärkeämpää. Ja sen vuoksi meidän täytyy seuraavan kahdeksan päivän aikana arvioida tilannetta. Tänään ja huomenna voimme keskustella vastuuvaliokunnissa. Ja sitten me mietimme, mitä tapahtuu. Kävin juuri DEVE-valiokunnassa, eikä sillä tilanne näyttänyt niin huonolta, koska kehityspolitiikka sai tässä aika paljon. Toki sielläkin on kritiikkää ja niin, mutta sitä ja tätä olisi voitu tehdä eri tavalla, mutta pohjimmiltaan Sitä pidettiin riittävänä. Ja nyt täytyy miettiä sitten tätä menettelyä. Me hylkäsimme sen, että parlamentti velvoitettaisiin päättämään heinäkuussa. Ja me hylkäsimme sen, että me velvoittaisimme äh, tavallaan itsemme etukäteen sitoutumaan siihen, mitä valiokunnat päättävät. Minusta tämä on tällainen sitoutumaton menettely, jossa ei ole tällä voi olla tällaisia velvoitteita. Ja yhteispäätösmenettely henkilöstösäännön kohdalla sitä ei saada heinäkuussa äänestettäväksi. Esimerkiksi varanhoitoasetus, niin kauan kuin sen artiklaa yksi ei ole muutettu, niin sitä ei ole. Ja jos siihen ei saada yhtä sanaa, niin se loppuu siihen. Ja silloin meidän täytyy lähteä sovitteluun ja olen ihan varma, että yhteispäätösmenettelyssä me emme saa asiaa käsiteltyä heinäkuun mennessä lainsäädäntömenettelyssä ja kuulemis- menettelyssä voimme käynnistää kaikki jo tänä, tällä viikolla. Henkilöstösääntöhän on olemassa vasta reilu viikon. Ja mitä katsotaan sitten budjettia ja täydentävää lisäbudjettia 2010, siihen tarvitaan ensin budjetti, äh, budjettikehys, siitä sopimus. ja sitten tämän valiokunnan päätös budjetista, niin en minä näe tässä tavallaan sellaista linkkiä. Te teette niin kuin teidän mielestänne on oikein ja parlamentti tekee, mikä parlamentin mielestä on oikein. Meidän täytyy nyt miettiä, lähteä neuvottelemaan. Ja sen vuoksi me tarvitsemme tiettyä aikamarginaalia. Koska en usko, että tämä on edes mahdollista tehdä budjettineutraalisti ja silloin täytyy, sinne täytyy ottaa myös esimerkiksi kansallisten virkamiesten kulut. Ja, ja silloin siihen ei taas saa, saa laskea parlamentin marginaaleja. Sen vuoksi mistä me voimme perustella sen, että tätä asiaa on käsiteltävä ja neuvoteltava. Mutta Teillä on varmasti tästä asiasta enemmän kokemusta siitä, millä tavalla budjetista neuvotellaan. Mutta uskon, että me kaiken kaikkiaan voimme päästä tähän pakettiin, hyväksyä tämän paketin, koska tässä on kysymys parlamentin oikeuksista, mutta myös sitä, että emme saa vaarantaa Euroopan unionin edustusta maailmassa. Thank you very much, uh, Mr. Brock. Before give... Kiitos, herra Brock. Ennen kuin annan puheenvuoron uh, edustaja Gualterille, niin katsotaan, mitä asialle kuuluu. Mä haluaisin pari lausetta tässä sanoa. Ei ole ensimmäinen kerta, kun me tässä valiokunnassa keskustelemme ulkosuhdehallinnosta. Meillä on ehdotukset komissiolta, jotka olemme saaneet, ja sitten me päätteli, päätimme, että me aloitamme menettelyn sitten, kun meillä on kaikki asiakirjat itsellämme, jotka kuuluvat tähän yhteyteen, ja näinhän tilanne on. Mutta kuitenkin intensiivistä työtä tehtiin nelikantakkeen neuvotteluissa. Ja hyviä tuloksia verrattuna ensimmäiseen optioon, mutta ehkä nyt ei täydellisiä kuitenkaan. Ei pidä mitenkään jättää huomiota, mitä on tehty tähän mennessä. No, neljä asiakirjaa. Ensin on tämä kehys Verhofstadtilta ja Brokilta. AFET on äh, tehnyt sen äh, mietinnön ja nyt meiltä, meiltä pyydetään lausuntoa. Parlamentilla ei ole yhteispäätösoikeutta tähän. Sitten meillä on kolme päätöstä, jossa meillä on tällainen oikeus, lisäbudjetti, varanhoitoasetus ja henkilöstösääntö. Eräseen ehdotukseen ehdotukseen liittyi huolia. Mietittiin sitä, että voimmeko me äänestää heinäkuussa tästä kehyspuitesopimuksesta, joka on siis Brokin. Poliittiset ryhmät joutuvat tästä päättämään, ovatko, onko parlamentti tästä valmis äänestämään heinäkuussa vai ei. Sitten kun päätös on poliittisista ryhmistä tullut, uskon, että ryhmät ottavat huomioon myös sen, että jos emme äänestä, niin mitä me voisimme saada vielä lisää tähän, tähän asiakirjaan ja nelikantaneuvotteluista. Jos siis poliittiset ryhmät päättävät, että voimme äänestää heinäkuussa, niin silloin meidän täytyy siihen suhtautua. AFET-valiokunta valmistelee lausunnon ja meidän omalla valiokunnallamme ei ole muita mahdollisuuksia kuin, että jos me haluamme lausunnon antaa, niin täytyy toimia siten, että se on ennen kuin AFETin asettama deadline. Minä ehdotan teille sitä, että nyt kun meillä on olemassa tämä asiakirja ja kun me tiedämme eh, sen sitten, että tuleeko päätös se heinäkuun agendalle, jos tämä otetaan heinäkuulle tarkistuksineen, niin silloin meidän pitäisi ehkä pitää komitean, anteeksi valiokunnan ylimääräinen eh, ylimääräinen kokous, mutta sen päättää puheenjohtaja Lamas Suuri, eli sitä päätöstä emme voi nyt tehdä. Jos me sovimme siitä, että äänestys siirretään syyskuulle, niin silloinhan minkäänlaista kiireellistä menettelyä ei tarvita, eli tämä on aivan normaalin menettelyn mukainen. Tämä oli siis menettelytapoihin liittyvä puheenvuoro. Sitten esittelijä Gualtieri. Grazie. Beh, devo dire che Insomma, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voin todeta tässä vaiheessa, että olen erittäin vahvasti yhtä mieltä näistä puheenjohtajan esittämistä menettelytavallisista seikoista. En ehdottanut itse, että me hyväksymme tämän heinäkuussa, vaan eh, ehdotin, että emme ainakaan sulje pois mahdollisuutta hyväksyä sitä heinäkuussa. Mielestäni näin meidän pitäisi toimia. Päätös tietystikin tulee olemaan poliittinen päätös, joka tehdään tärkeimpien poliittisten ryhmien toimesta, mutta tärkeintä tässä nyt on jättää ainakin mahdollisuus avoimeksi niin, että euro, poliittiset ryhmät pystyvät ensi viikolla pohtimaan asiaa ja niillä on käsissään kaksi vaihtoehtoa eikä vain yhtä. Nämä ovat tietysti teknisiä asioita, mutta jopa tässä valiokunnassa on nähty paljon ennakkotapauksia siitä, miten asioita hoidetaan, kun aika rajoitteita on. Tässä me haluamme siis luoda sellaisen menettelyn, joka mahdollistaisi sen, että Brokin voitaisiin hyväksyä heinäkuussa, jos asianmukaiset tahot päättävät, että se täytyy hyväksyä heinäkuussa. Mitä tähän keskustelun sisältöön sitten tulee, niin kommentoisin hieman sitä. Rova Trypel esitti minulle kysymyksen. Hän kysyi ulkosuhdehallinnon uusista aspekteista ja tämä on yksi niistä asioista, joita me voimme budjettiviranomaisina hoitaa Tätä ei ole katettu tällä puitepäätöksellä, joka on kuulemismenettely. Me emme puhuneet tästä, koska tämä on asia, joka täytyy hoitaa itse budjettimenettelyssä määrärahojen suhteen. Talousarvio esitys, joka nyt, ehdotus, joka toimitettiin, ja joka on eksplisiittisesti, minä olen pitänyt sen tästä ulkopuolella ja se tullaan arvioimaan omalla asiallisella, asiallisella paikallansa Brokin mietinnössä normaalin talousarviomenettelyn mukaisesti. Herra Vöken ehdotukset. No tietysti on aina mahdollisuus saada enemmän aikaa ja enemmän keskustelua, mutta haluaisin kuitenkin nyt todeta eri toten, mitä tulee ehdotettuun varainhoitoasetukseen. Ei siitä ole kovinkaan pitkä aika, kolme kuukautta kun se toimitettiin. Ja henkilöstösääntöosio virallisesti toimitettiin kesäkuun alussa. Vaikka se olikin enemmän tällainen copy-paste-harjoite. Joten tämä kysymys tästä ulkoasian hallinnosta, sen tärkeimmistä elementeistä. Se on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. Ja valiokunta on käynyt varsin monta keskustelua aiheesta ja on arvioinut asioita, aivan kuten Jörän Färm sanoikin. Valiokunta on hyväksynyt huhtikuussa viime vuonna oma mietinnön asiasta. Mutta Valiokunta ei ole kuitenkaan aloittanut tällaista syvällistä parlamentaarista menettelyä prokimietinnöstä. Ja tämä oli aivan tahallinen päätös toimia näin, ja minä kyllä sen hyväksyn. Täytyy pitää mielessä, että tässähän kysymys on todellakin parlamentin kuulemisesta, hyväksymismenettelystä, eikä yhteispäätösmenettelystä. Ja sen sijaan, että meillä olisi valtaisaa valtaa sisältöön, niin meillä on kyllä valtaa aikatauluun jos me olisimme aloittaneet Brokin mietinnön jo aikaisemmin ja tähän mennessä se olisi jo hyväksytty, niin olisimme silloin kyllä itse asiassa keskustelussa heikommassa asemassa, emmekä vahvemma, vahvemmalla, koska meillähän on tämä mahdollisuus, jota meidän täytyy nyt arvioida. Meillähän on ollut käytössämme useita menettelyjä ja tämä, minkä me nyt haluaisimme valita, on se, joka antaa meille kaikista vahvimman poliittisen ja strategisen aseman. En palaa nyt siihen, mitä aikaisemmin jo puhuin, mutta jos me hyväksymme nyt tämän tekstin, niin silloin meillä on pitemmälle menevä asema kuin mitä neuvosto ja komissio itse asiassa olisivat halunneet, mitä neuvosto ja jäsenvaltio olisivat halunneet. Eikä siinä varannettaisi niitä lainsäädännöllisiä oikeuksia, talousarvio-oikeuksia, mitä Euroopan parlamentilla on joidenkin asioiden suhteen. Tämä on mielestäni kaikista vahvin korttimme tässä. Tietysti tässä on muitakin vaihtoehtoja avoinna ja me voimme niihinkin tarttua, mutta mielestäni herra Böken ajattelutavassa oli päinvastainen vaara sitten. Jos me mm, tartumme tähän kompromissiin ja hajotamme ja, sen, ja sitten keskustelemme Brokin mietinnössä, äänestämme siitä lokakuussa, niin silloin emme pelkästään työskentelisi tällaisessa varsin myrkytetyssä ilmapiirissä neuvoston kanssa, vaan meillä olisi myös valtaisia paineita saada tämä koko ö, sopimus sitten loppuun saatetuksi. Tämä kyllä saattaisi meidät heikompaan asemaan, ei, ei pelkästään tämän asian suhteen, vaan myös muissa kysymyksissä. Poliittisten ryhmien tasollahan ja ryhmänjohtajien tasolla täytyy nämä lopulliset päätökset tehdä. Joten pyytäisin todella, että kollegat pitäisivät ainakin avoimena mahdollisuuden hyväksyä Brokin mietintö jo heinäkuussa. Ja sitten aloitettaisiin normaalit menettelytavat mietinnön eteenpäin viemiseksi normaaleja väliä pitkin. Kiitos. Gautieri, uh, so I think that, uh, we... Kiitos, Gautieri. Meidän täytyy nyt varmaan päättää keskustelu tänään tässä ja jälleen kerran jätämme menettelyn auki, koska katsotaan sitten, jos tämä tulee äänestykseen heinäkuussa, laadimme sen mukaan aikataulumme. Ja tästä tulee kaikille sitten tieto aikanaan. Meillä on nyt kaikki kohdat käsitelty tästä esityslistalta, niin ilmoitan vain seuraavan kokouksen ajan. Se on 13 päivä heinäkuuta tai mahdollisesti 14.